Pa. Bardzo proszę, abyśmy mogli rozpocząć, bo jak Państwo zauważyli, Pan komisarz... Aloitetaan, koska kuten varmasti olette huomanneet, komission, komissaari on täällä odottamassa meitä, joten haluaisin aloittaa kokouksemme. Ja, ja aivan kuten eilen sovimme, Jarova Noitselin ehdotuksesta. Lykätään äänestys metsätalousstrategiasta. Ymmärtääkseni teillä on teidän kortti. Że rozpoczynamy, w takim razie możemy rozpocząć głosowanie? Voimme alkaa äänestyksen. Kysymys kuuluu, kuka puoltaa sitä, että lykkäämme äänestystä? Kuka puoltaa äänestyksen lykkäystä? A odłożeniem głosowania. Chairman. Dziękuję. Chairman. Okej, okay, kto jest przystępny? Proszę, proszę bardzo, pan De Castro. Sorry. Dale, Castro. Perso tempo a cambiare posto e non ho seguito. Pyydän anteeksi. Minä vaihdan tässä paikkaa, joten en tarkalleen seurannut keskustella, mutta meidän ryhmämme kokoontui aamulla ja olemme keskustelleet myöskin esittelijän kanssa. Me haluaisimme tehdä suullisen tarkistuksen vielä ennen äänestystä, jotta voisimme ottaa mukaan tiettyjä seikkoja, jotka eivät ole kompromissitarkistuksissa mukana esittelä Rova Kössinger hyväksyy meidän ehdotuksemme suullisesta tarkistuksesta. Ja me kannatamme sitä, että emme lykkää äänestystä. Ja on tärkeää nähdä sen kuulla myöskin Köstingerin kanta tähän. Odniesienie się pani Kostinger, to wtedy nie będziemy głosować. Rova Köstinger, voisitteko kommentoida? Castro, um, ja... Kiitoksia paljon Castro tästä puheenvuorosta. Me keskustelimme asiasta juuri tästä tarkistuksesta, joka ei tullut mukaan kompromissiin seitsemän, ja että tästä pitäisi erikseen äänestää. Tästä voidaan vielä keskustella tarkemminkin. Tämän hyvin tekninen luonteeltaan tämä tarkistus ja myöskin yksyskohtainen asia, joten tämän suhteen minulla ei mitään ongelmaa. Asia nyt on vain niin, että suullinen tarkistus, mikäli esittelen kaikkien täytyy olla tämän kannalla, että se voidaan hyväksyä joten äänestyslistaa ei enää voi muuttaa. Tähän ei nyt voida enää mennä, mutta tämä tarkastus sopii kyllä minulle. Okei. Okay. pan Federley prosił o głos, ale... Haluaako joku puheenvuoron? Biebit suihtaisin kollegoita olemaan tässä hieman sujuvampi tulos, nyt on keskusteltu äänestyksestä, mutta tämä on turhaa, sillä SND-ryhmä hyväksyy äänestyksen tälle päivälle. Ja tämä suullinen tarkistus, sen pyytäminen pitää tehdä iltapäivällä, kun äänestys itse käydään. Totta kai kaikki voi muuttua neuvottelun aikana, mutta jatkossa tämä pitää tehdä kunnolla, sillä tänne pitää, tänne on nyt saada äänestys, jäseniä ja meillä on koordinaattorin kokous, joten jatkossa, jos oltaisiin suunnitelmallisempia, Kiitos. Proszę Państwa, okay. E, proponuję w związku z tym, że e, czeka komisarz. Naiset teraz, koska komission jäsen odottaa meitä, me aloitamme kokouksemme hänen kanssaan ja teemme päätöksen sitten suoraan heti ennen äänestystä. Nyt komission jäsen vuorossa. Siis päätämme tästä ennen äänestystä, koska nyt komissaari on odottamassa, joten meillä ei ole varaa tällaiseen. Jeszcze będzie, będzie e, e, pani poseł e, Kostinger, pani będzie miała czas jeszcze na dodatkowe. Kostinger. teilläkin tulee olemaan aikaa vähän neuvotella lisää ja me päätämme siis ennen äänestystä. Sitten saadaan tietää, lykätäänkö vaiko ei. Nyt alamme osuuden komission jäsenen kanssa. Emme voi pitää häntä täällä yhtään kauempaa odottamassa.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 zacząć od. Chcę zacząć, proszę Państwa. Haluaisin alkaa pyytämällä anteeksi komission jäseneltä tätä viivästystä. Olen todellakin pahoillani ja toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tänään kokoukseemme. Ja alamme nyt siis kokoukseen, jota olemme jo odottaneet, nimittäin tapaamista komissaarin kanssa. Tämä on todellakin ollut meille kaikille tärkeä kysymys. Meillä on tänään monia tärkeitä asioita esillä. Komissaari on jo ilmoittanut monista niistä. En halua puhua niistä nyt, koska olemme jäljessä aikataulusta. Ja ennen kuin komission jäsen saa puheenvuoron, haluaisin toivottaa tervetulleeksi vieraamme nuoret viljelijät Ardeshin alueelta. Herra Dantin on heidän edustajansa täällä parlamentissa. Tervetuloa. Te olette Euroopan maatalouden toivo. Trafiliście Państwo świetnie, bo noc. Olette täällä todella hyvään aikaan, koska mitä parempaa voisittekaan täällä kuulla vierailunne aikana kuin tavata komission jäsenen ja saatte kuulla keskustelua valiokunnassa komissaarin ja komission edustajien kesken, koska komission jäsenen mukana on pääjohtaja Pleva ja muita jäseniä hänen tiimistä. Ja toivotan heidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Olkaa hyvä komissaari. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Haluan kiittää teitä, että olette järjestäneet tämän kokouksen yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta. Kuten te tiedätte, olen tehnyt tästä tämän vuoden prioriteettikysymyksen ja kuten tekin, minulle on erittäin tärkeää vähentää hallinnosta taakkaa Euroopan maanviljelijöille Uusi YMP on ollut voimassa nyt vasta kolme kuukautta. Olen varma, että olemme kaikki tietoisia siitä, että tämä on haastavaa aikaa viljelijöille koska he sopeutuvat, yrittävät sopeutua uuteen tilanteeseen ja politiikkaan. On tärkeää korostaa, että yksinkertaistaminen on jaettu vastuu EUn toimielinten ja jäsenvaltioiden kesken. Meillä on kaikilla oma osamme, jotta saamme aikaan aitoa yksinkertaistamista, joka hyödyttää Euroopan maanviljelijöitä. Neuvotteluiden aikana uudesta YMPstä Jäsenvaltiot vaativat kovalla äänellä joustoa. Monissa tapauksissa otettiin huomioon aivan erityiset olosuhteet eri jäsenvaltioissa. Tämä koskee aivan erityisesti, mitä tulee täytäntöönpanovaihtoehtoihin ja, ja maatalouden kehitykseen ja yhtenäiseen tilatukeen neuvotteluiden aikana komissio usein muistutti jäsenvaltioita siitä, että mikä tahansa lisäjousto väistämättä vaikuttaisi siihen, kuinka monimutkaista YMP on viljelijöille ja muille edunsaajille. Ensimmäinen analyysi täytäntöönpanovalinnoista, joihin jäsenvaltiot päätyivät, osoittaa, että jäsenvaltiot eivät käytä kaikkia yksinkertaistamisvälineitä, joita niillä on käytössään YMPssä ja ehkä poliittisista syistä varsin usein on tällaisia tukijärjestelmiä käytössä, jotka tuntuvat vaikealta hallinnoida ja valvoa, ja olla erityisiä seurauksia edunsaajille ja myös hallinnon edustajille puheenjohtaja, haluaisin kiittää teitä laajasta reaktiosta 110 sivua, joka oli mukana kuusussa, niin jossa kerrotte käsityksiä YMPn yksinkertaistamisesta. Tämä oli erittäin arvokasta tässä keskustelussa ja otan nämä tietenkin huolella huomioon nämä teidän kannanottonne. Täällä on monia YMP liittyviä kysymyksiä ja esiin tulevat kysymykset ovat valintakelpoisuus maksuissa, joihin liittyy tuotanto eläinalalla, viherryttäminen, valvonta ja seuranta, joka liittyy viherryttämiseen, joustojärjestelyt, joita ehkä otetaan käyttöön, miten määritellään aktiiviset viljelijät, no, pientilat, nuoret viljelijät, erilaiset järjestelmät, valtion tuki, hedelmä- ja vihannesalalla. Joten minun yksikköni on analysoinut näitä ehdotuksia samoin sidosryhmien ehdotuksia. Tämä on tässä jatkuvaa screenin seurantatoimintaa koskien YMP-salkkua kokonaisuudessaan. Jäsenvaltiot ja sidosryhmät jakavat monia teidänkin huolistanne ja prioriteeteistanne myös. Keskustellaan tällä hetkellä myös äh, eturyhmien kanssa, jotta saataisiin kuva ruohonjuuritasolta kaikkialla EU-ssa, joita on huomioon taloudelliset ja muut kuin talousedut. Meppeinä tiedän, että monet teistä olette suorassa yhteydessä omiin vaalipiireihinne luonnollisesti, ja tämä kokemuksenne ja nämä tapaukset, joita tunnette, ovat erittäin tärkeitä. Tätä kautta voidaan vaikuttaa merkittävällä tavalla, kun pyritään yksinkertaistamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, joten odotan mielenkiinnolla teidän näkemyksiänne, joita tulen tänään kuulemaan, ja myös myöhemmin, mitä tulee prioriteettialueisiin yksinkertaistamisprosessissa muistuttaisin kolmesta perusperiaatteesta tässä työssämme peruspoliittiset päätökset, joita tehdään, tehtiin 2013, niitä pitää noudattaa ja kunnioittaa. Ehdotukset yksinkertaistamista, sinne pitäisi johtaa siihen, että heikennetään rahoituksesta hallinnointia YMPssä tai lisätään virhetasoa. Ja prioriteettiasema pitäisi antaa niille viljelijöille ja alueille, joilla viljelijät, joista viljelijät ja muut tuntevat suurinta huolta. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeää nämä suuntaviivat ovat tämänkin päivän keskusteluissamme. Viljelijät, viljelijät, viljelijät tarvitsevat vakautta, jotta voivat toteuttaa uudistuksia ja jos jatkuvasti muutoksia tämä ei helpota heidän tehtäväänsä, vakaus on olennaista viljelijöille, jotka tekevät päätöksiä investoinnistaan. joten haluaisin ottaa esille nämä alueet, joihin haluan keskittyä tulevina kuukausina. Ensinnäkin viherryttäminen. Olen varma, että ei ole mikään yllätys, koska monet ehdotitte näitä viherryttämiseen liittyviä yh- tila- yh- tilatukia. Tätä, tätä on toteutettu vuosi, eli tarkistetaan. Tarkistukseen liittyy ö, ekologiset kohdealueet, mutta myös muut alueet. Jotkut ehdotuksena avaisivat poliittiset sopimukset viherryttämisessä, ja tämä ei tietenkään kuulu tähän yksinkertaistamiseen enää. Kuitenkaan tämä ei tarkoita sitä, ettei voitaisi tehdä parannuksia asian ilman, että tartutaan tähän perussäädökseen millään tavalla. Sitten toiset ehdotukset koskivat markkinointitoimia. Olen tyytyväinen voidessani sanoa, että prosessi on jo liikkeellä joidenkin kuukausien ajan. Yhteinen markkinajärjestely työryhmä perustettiin ja pääosasto seuraa virhetasoa muun muassa, kun se tarkastelee näitä sopeutuksia, joita voidaan tehdä komission eh, asetuksiin, säädöksiin säädöksen suhteessa työtä on tehty erityistyöryhmissä jäsenvaltioiden kanssa yhteisen markkinajärjestelyn komiteassa meillä on noin 200 asetusta, joita tarkastelemme tällä hetkellä. Odotan tuloksia tästä työstä, kun pyritään vähentämään juridisia tekstejä, jotta, ja toivottavasti tässä onnistutaan tämän vuoden aikana. Esimerkit yksinkertaistamisesta ovat julkinen osallistuminen ja varastointitoimet, hedelmäsektori, markkinointistandardit, julkiset interventiot on esimerkiksi väline, jota käytetään varsin harvoin. Sen pitäisi olla yksinkertaista käyttää silloin, kun se tarvitaan. Kolmas alue, johon kiinnittäisin huomiotamme, on raportointi. Tämä on ollut syynä hallinnossa taakalle ja muutokset tällä alueella vaikuttavat e- edunsaajien ja virkamiehin kansallisella tasolla yhtä lailla. Yleisemmin ottaen haluaisin ottaa esille sen, että yksinkertaistaminen on ja jatkossakin tulee olemaan jatkuvaa prosessia jossa meillä on vastuu äh, toimia mahdollisimman ripeästi yhdessä noudattaen periaatteita, jotka juuri äsken mainitsin. Hyvä esimerkki nopeasta toiminnasta johon komissio voi ryhtyä konkreettisissa kysymyksissä, enkä näe mitään syytä tässä odotettaisiinkaan. Ensimmäinen tällainen kysymys on asia, josta monet ovat puhuneet, nimittäin komissio muuttaisi sääntöjä, kun identifioidaan äh, e- e- e- eläinten rekisteröintiä ja tukijärjestelmiä. Olen valmis ehdottamaan tällaista teknistä muutosta, jos tarvitaan delegoituja säädöksiä, jota tässä onnistuttaisiin pyytäisi tätä yhteistyötä, että voimme muuttaa tämän erityisen säädöksen varsin nopeasti. Sitten toiseksi olen tietoinen huolista, jotka liittyvät äh, alue äh, yhteisiin pintalatukiin. Muutos tehdään Kesäkuussa haluaisin, että viljelijät eivät kärsi, koska kansalliset virkamiehet eivät ole valmiita vielä ensimmäisen toimeenpanon vuonna toimimaan. Puheenjohtaja, lopuksi vielä muistuttaisin siitä, että meidän pitäisi olla joustavia, pragmaattisia toiminnassa. Me yksinkertaista ei tapahdu yhdessä yössä, vaan tarvitaan pienempiä ja suurempia toimia. Pidemmällä aikavälillä tehdään viljelijöiden ja muiden toimijoiden elämästä helpompaa. Jotkut ehdotukset, joita on tehty, niitä on helpompi toteuttaa kuin muita. Mutta jotta tämä olisi merkittävä harjoitus, joka saa aikaan yksinkertaistamista ja parantaa tilannetta viljelijöiden kohdalla, meidän pitäisi toimeenpanna nämä toimenpiteet mahdollisimman nopeasti. Meidän pitäisi välttää ajanhaaskaus, jotta sektorista tulee kilpailukykyisempi ja toim- kannattavampi. Odotan tämän aamun keskustelua, jotta voimme tehdä lisäehdotuksia vielä. Haluan vakuuttaa teille, että olen sitoutunut olemaan yht- läheisessä yhteydessä valiokuntanne kanssa ja tarkastelen teidän tekemiänne ehdotuksia huolella. Odotan rakentavaa yhteistoimintaa ja tähän liit- äh, maatalousneuvosto aikoo myös ehdotuksia yksinkertaistamisesta. Haluaisin samantyyppisiä aloitteita myös teidän puoleltanne mukaan lukien mahdollisuus ryhtyä oma-aloitteiseen mietintöön ehkä. Tällaisessa tapauksessa aika, äh, kesäloman aikana voitaisiin alkaa kestellä asiaa ja palata siihen sitten syyskuussa. Kiitoksia. Bardzo dziękuję panie komisarzu. Proszę państwa, mamy ponad... Hyvät naiset ja herrat, meillä on yli 30 ihmistä esity, anteeksi, puhujalistalla ja uusia vieläkin ilmoittautuu, joten ehdottaisin, että koordinaattoreille kaksi minuuttia, muille yksi minuutti koska meillä on maksimissaan puolitoista tuntia aikaa. Joten aloitetaan koordinaattoreista. Pyydän muistamaan, että olemme lähettäneet huomioitamme kirjallisessa muodossa poliittisista ryhmistä ja komissio on siis jo ne vastaanottanut. Ja aloitamme herra Desistä kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen Phil Hoganille siitä, että hän on täällä tänään maatalousvaliokunnan kokouksessa. Nyt on todellakin suuri kiire keskustella näistä ongelmista. Te totesitte, että hallinnollinen taakka on asia, josta, jota täytyy vähentää. Maanviljat itse joutuvat hoitaa hallintoaan. elämme erittäin kaoottisessa tilanteessa, kun maatalouspolitiikkaa pistetään täytäntöön. Päivittäin minulle soitellaan ja maanviljelijät ja muut soittavat minulle, ja kukaan ei oikeastaan tiedä, miten tämä uudistus pitäisi pistää täytäntöön. Nähdäkseni suuri virhe, että jo tänä vuonna ryhtiin pistämään täytäntöön uudistuksia, olisi ollut pikemminkin tarpeellista pistää tämä täytäntöönpano liikkeelle vasta myöhemmin, että kaikessa rauhassa olisi voitu tämä liikkeelle lasku suorittaa. Teillä on vastuunne ja meillä on vastuumme täällä parlamentissakin me enemmistöllä olisimme voineet lykätä asiaa tuonemmaksi. Kuinka te ajatte toimia, arvoisa komission jäsen? Eilen luin lehdistä, että komissio pohtii kuulema sitä, että 15. toukokuuta määräaika siirrettäisiin 15. päivään kesäkuuta. Kysyisinkin, onko tämä pelkästään nyt lehdistön höpinä vai pitääkö tämä paikkaa sen komissio näin tehdä? Ja kuulin myöskin, että tässä olisi kaksi vaihetta. Ensimmäisen vaiheessa pitäisi olla se, että hyvin nopeasti neuvotellaan asioista. Ja kun uudistuksia pistetään täytäntöön maatalousvuoden aikana, komissio selventää, mikä on oikea täytäntöönpano yksi ainoa esimerkki. Voisin luotella antaa kyllä 50kin. Mikäli tontin reunalla on nelimetrinen aita tai pensaikko, ja sitten komissio sanoo, että tämä ei ole riittävä tällainen aita tai raja-alue, niin toteaisin, että juuri tämän tyyppisten kysymysten suhteen pitäisi saada että mitä uudistus tulee tuomaan, mitä muutoksia se tulee tuomaan seuraavien parin vuoden aikana. Tästä olisi kaikessa saadaan sitten keskustella, mikä nyt joudutaan odottelemaan sitä, että selvennykset tulee vasta vuoden aikana, niin hyvin nopeasti pitäisi tarkastaa kaikkien valituksia ja kysymyksiä, joita tulee ruohonjuuritasolta ja hyvin nopeasti pitäisi täytäntöpano saada kuntoon. Minulla olisi hyvinkin paljon kysymyksiä, mutta minun ryhmäni kaiken kaikkiaan toivoo, että kun maatalousuudistuksen yhteydessä todellakin luvattiin, että byrokratian taakka keveni, niin toivon, että tämä todellakin näin muuten myöskin toteutuu. Sitten ryhmäni voi tätä uudistusta tukea, mikä näin on. Innanzitutto grazie. Castro. Eh, Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. No, tämä debyrokratisoinnin kysymys ja yksinkertaistaminen on meitä sydämellä lähellä. Olemme työstäneet tätä asiaa hyvin paljon, vaikka viimeisen lainsäädännön uudistus valitettavasti ei ole yksinkertaistanut asioita. Ja valitettavasti olemme vain monimutkaistaneet, emmekä yksinkertaistaneet maanviljelijöiden ja jäsenvaltioiden elämää, joten ensin kuitenkin kiitos teille. Tämä on ensimmäinen pyrkimys, ensimmäinen yritys, jota me lehdotatte ryhmänä. Olemme työstäneet eri ehdotuksia. Muistuttaisin komission jäsen, että yksinkertaisemmaiset jotka eivät liity oikeusperustan muokkaamiseen. Nämä ovat mielenkiintoisia ehdotuksia, mutta ne eivät ole saaneet aikaan vaikutusta, jonka haluamme. Tämän takia Haluaisin sanoa, että on samaa mieltä kuin jäsen Des tuossa äsken. Haluaisimme, että tarkennatte aikataulua tuleville kuukausille. Eli sanalla sanoen, kun on analysoitu viherryttämisen soveltaminen, niin vuoden päästä EU-tasolla voisimmeko me tosiasiassa sitten käydä läpi tarkemmin näitä säännöksiä ja katsoa, että miten ympäristöhyödyt on siitä saatu ilman monimutkaistamatta maanviljelijöiden elämää. Kiitos. Kiitoksia. Herra Nikosson. Uh, thank you very much indeed, uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Lisäisin myös tervetulon toivotukseni komission jäsenelle tänä aamuna. Olen tyytyväinen siitä seikasta, että hän teki YMPn yksinkertaistamista yhden alueensa 2013 YMP-uudistus halusi toteuttaa vähän kaikkien toiveita, mutta monet muutokset selvästi, niin kuin olemme nähneet omilla alueillamme nyt, sellaisia, mitkä eivät todellakaan toimi. Te tulette vierailemaan pohjois tämän viikon lopulla komission jäsen ja tapaatte ehkä viljelijöitä ja kuulette enemmän heidän ongelmistaan. Mutta olen ta- minun täytyy sanoa, että viimeisimmän uudistuksen monimutkaisuus on luonut tällaisen pelon ilmapiirin, missä kansalliset ja alueelliset viranomaiset pelaavat peliään turvallisesti minun mielestään kun ajatellaan tätä hirvittävää monimutkaa, tätä joustoa, joka ehkä piti olla, niin se kuitenkaan toteutunut paikallisella tasolla. Komission sen sain sellaisen vaikutelman puheenvuorostanne, että YMP-uudistuksen yhteydessä teidän komissionne oli varsin avoin ja otti vastaan muutosehdotuksia. Minun täytyy sanoa, komissaari, minä huomaan, että komissio on vielä ihan sama komissio kuin ennenkin. Se on itsepäinen, ei ole valmis muutoksiin. Ja kun me yritimme saada hyväksyttävämmän, helpomman toteuttaa järjestelmän, niin teidän komissionne sanoi ei, ei ja ei, ja nyt sitten palaatte ja kerrotte meille sitten yksinkertaistamisesta. Jos tarkoitatte tätä, niin teemme kyllä teidän kanssanne työtä. Herra Buset, ei teidän pidä äh, pudistella päätänne, koska tiedätte, että minä olen täällä oikeassa ja muutkin tietävät, että olemme oikeassa, koska hekin olivat paikalla. Silloin kun me yritimme saada äh, yksinkertaisen tilanteen aikaan, missä joku teki todella aidon ehdotuksen, tai aidon virheen, todella aidon virheen, mutta tämä näin jyrkkää järjestelmää ei haluta kuin mitä tulee tähän sen tilatukijärjestelmään, ja kun näitä rahoja, menetetään, ja me sanoimme komissiolle, ei toivon, että te, nyt teidän kaudellanne sanotaan kyllä, kyllä, kyllä, ja teette meidän kanssamme yhteistyötä. Na szczęście komisarz może powiedzieć, że reforma nie jest jego dzieckiem. Onneksi komission jäsen voi sanoa, että hän ei ole tätä reformia perustanut. No. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Kiitoksia teidän avauspuheenvuorostanne ja kiitoksia siitä, että prioriteettinen on yksinkertaistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja myöskin mitä tulee tähän aikarajan jolloin uudistuksia pistetään täytäntöön. Voitteko kertoa enemmän sertifiointijärjestelmistä? Nämä saattavat olla hyvinkin tärkeitä viherryttämisen kannalta. Sertifiointijärjestelmät voivat vaikuttaa siihen, että saadaan korkea ympäristösuojan taso viherryttämistoimien kautta. Minun nähdäkseni tällaiset toimet voivat olla tehokas väline, jolla vähennetään myöskin viherryttämisen virhetasoa, koska valvonta ei suoriteta yksi yksittäisellä tasolla, vaan pikemminkin täytyy tarkastaa kaikkia virittämisen ehtojen toteutumista. Ja kun yksinkertaistetaan ja virittämistä toimia ja vähennetään byrokratian taakkaa sekä viljelijöiden että teidän puolelle, niin tämä on hyvä kehityskulku. Joissakin maissa on jo sertifiointijärjestelmiä, jotka ovat jo pakollisia viljelijöiden toteuttaa. Nämä merkittävästi myötävaikuttavat ympäristötoimiin ja viherryttämiseen 22. päivä helmikuuta te ilmoititte siitä, että Ranskan sertifiointijärjestelmä on hyväksytty. Kysyisinkin teiltä, oletteko valmis hyväksymään lisää tällaisia sertifiointijärjestelmiä muissakin jäsenvaltioissa? Voiko komissio kenties myöskin selittää prosesseja, joiden valossa komissio arvioi sertifiointijärjestelmiä, kun ne hyväksytään niin, että jäsenvaltiot voivat tähän mukautua ja varautua? Oletteko te halukas hyväksymään sertifiointijärjestelmät ennen aikarajaa näiden YMP-maksujen hakemisen osalta? Kiitoksia. Nyt haluaisin kertoa teille ja tota, tervetulleeksi puheenjohtajan budjettiasian valiokunnasta Tervetuloa. Olemme iloisia, että olette tullut paikalle. Ja nyt Rova Senner. Eh, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen. Ensin haluaisin sanoa teille, että ryhmämme tavoitteena on saada aikaan uutta yhteistä matospolitiikkaa, joka jättää elintarviketuotannon PK, pienten ja keskisuurten tilojen hoitoon maaseudulla. Sitten mitä tulee yksinkertaistamisen joustoon, uskomme, että tämän pitäisi, ei, tämän pitäisi sulkea pois pieniä tiloja ja pieniä tuottajia YMPstä. Näin kuitenkin tapahtuu esimerkiksi Espanjassa toiseksi. Meistä on ratkaisevan tärkeää vähentää byrokratiaa. Meillä ei ole aikaa maalla käyttää tunteja byrokratiaan, jota YMP meiltä vaatii. Toise, kolmanneksi, kun neuvotellaan kaikista näistä kysymyksistä, tämä pitäisi pystyä toteuttamaan ilmaisesti julkisten tahojen toimesta, e, ettei pitäisi olla riippuvainen pankeista tai muista yksityistä tahoista, jotta voitaisiin toteuttaa YMPtä. Ja sitten neljänneksi haluaisin vielä sanoa, että jousto ei voi palvella niin kuin joissakin valtioissa ehdotetaan, että edelleenkin saataisiin henkilöt ja yritykset saisivat tukia, joilla kyllä on ihan tarpeeksi. Tämä ei mitenkään liity varsinaiseen maatalouteen maalla. Kiitoksia. Dziękuję pan poseł Hausling. Kiitoksia, edustaja Kiitos komission jäsen. Kiitoksia siitä, että olette valmis keskusteluun. Minun kiinnostaa kuulla, mitä mieltä komission, parlamentin ja komission ehdotuksista. Ja teidän tehtävänne on pistää ehdotuksia pöydälle. Ja ne, jotka ovat mukana uudistuksia työstämässä, teidän täytyy tietää, miltä ehdotukset tulevat näyttämään. Minä olen hieman skeptinen. Ne, jotka pistävät täytäntöön YMPtä ovat esittäneet voimakasta kritiikkiä ja he eivät ole päässeet mukaan neuvottelupöytään. Suuret ryhmät ovat hyväksyneet uudistuksen sellaisenaan. Minä muistan vielä hyvin, kuinka kolmen kanssa neuvottelussa istumme saman pöydän ääressä ja jokainen ryhmä ja jokainen jäsenvaltio halusivat tehdä ehdotuksia ja poikkeuksia, jokaiselle oma lehmä ojassaan. Ja tietystikin tästä nyt sitten on seuraamuksensa, kun ehdotusta pistetään täytäntöön jäsenvaltioissa. Ja kun on kyse esimerkiksi ekologisista aloista, niin ainakin suhteen 28 jäsenvaltiota halusivat kukin omat poikkeuksensa ja 28 erilaista tapaa Ja kysyisinkin, missä piirissä uudistuksia säännellään ja mis, mit, ketkä niitä pistää täytäntöön. Miten voitaisiin saada sama henki, samassa hengessä työstettyä näitä asioita, niin että kaikki 28 eivät vetäisi kotiin päin. Mitä tulee tuotannosta riippumattomiin tukiin, näiden suhteen on tehty valtaisa määrä muutosehdotuksia. Ja kritisoin nyt voimakkaasti myös sitä, että jotkut jäsenvaltiot, jotkut valiokunnankin jäsenet pyrkivät edelleenkin niin sanotusti byrokratian purkuun ja tällä keinolla pyrkivät esittämään koko viherryttämisen. Ei tämä käppäinsä. Viherryttäminen täytyy ottaa perusperiaatteeksi. Siihen on sitouduttu ja siitä täytyy pitää kiinni. Ja meidän täytyy selkeästi käyttää julkisia varoja myöskin yleisten palveluiden, yleisten uudistusten aikaansaamiseksi, eikä siihen, että vesitetään jo tehdyt päätökset uudistuksista. Kiitoksia, Ragnio. Joo, previous... Komission jäsen, kun tiedätte edeltäjänne yksinkertaisesti YMPtä tekemällä siitä paljon monimutkaisempaa. Ja nämä monimutkaisuudet ovat lisääntyneet UK-hallituksen myötä. Samalla on uskottu, että Tietokone nörtit uskoisivat, että nämä hakemukset voi helposti jättää nettiin. Tämä on johtanut järjestelmän romahtamiseen, se on epäonnistunut ja se on pakottanut ministerit ja muut kabinetissa ryömimään luoksenne, jotta viivästyttäisiin kuukaudella tätä täytäntöönpanoa. Onneksi olette nyt tehneet oikean asian, joten kiitän teitä, mutta kun tässä joku oli edessä rukoilemassa, niin pyysikö hän saada viivästyttää näitä maksuja viljelijöille tuottajille 7-8 kuukautta? Voitteko vahvistaa tämän? Ja jos, niin annatteko seuraamuksia tähän liittyen? Kiitos. Bardzo panu dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Kiitoksia kovasti. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin tämän puheenvuoron komission jäsenelle. Todennäköisesti tätä kautta voidaan selittää tiettyjä kysymyksiä. Ja seuraavat puheenvuorot voivat olla lyhyempiä sitten. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän puhujia. Mitä tulee tähän prosessiin, johon olemme, jonka olemme aloittaneet, me odotamme, että neuvosto antaa päätelmänsä yksinkertaistamisesta touko-kesäkuussa tänä vuonna ja se, mihin pyrin tässä. Jos me haluamme koordinoida tämän valiokunnan kantoja, ehkä voisitte silloin todellakin miettiä omalla tästä mietintöä niin, että teillä on loppupäätökset tästä valiokunnasta. Tämä tästä kuuluu teille, mutta olen kuitenkin saanut aika paljon asiakirjoja, asiakirjoja jo nyt puolista ryhmistä ja joltakin yksittäistä jäseneltä. Ja edelleenkin haluan tällaisia tapaukset tutkimuksia tavallaan, jossa selkeästi teidän mielestänne on rikottu suuntaviivoja ja lainsäädäntöä, joka on hyväksytty kuitenkin, joten mitä enemmän esimerkkejä meille tulee, sen paremmin pystymme ymmärtämään vaikeudet täytäntöönpanopuolella. Ja tiedän, että että, etteikö huomannut tätä herädes, mutta nyt tämä päivä onkin 15. kesäkuuta eikä toukokuussa ja monet jäsenvaltiot mukaan lukien että kuningaskunta ovat pyytäneet minua lykkäämään tätä aikarajaa. Noin 7-8 maata pyysi tätä, mutta tällä pystytään, pyritään varmistamaan, että viljelijät eivät joudu kantamaan vastuuta vaikeuksista, joita hallintotasolla jäsenvaltiossa on täytäntöönpanopuolella. Joten toivottavasti tämä osoittaa hiukan hyvää tahtoa edunsaajia kohtaan, että me todellakin pyrimme varmistamaan mahdollisuuksien rajoissa, että meillä, me pidämme nyt tätä aikarajaa, jotta ihmiset saavat lisää aikaa, neljä viikkoa, se on huomattava ajanjakso, jotta saavat hakemuksensa e- esitettyä ja pyritään vähentämään myös virhetasoa. Herra Agnio, vastentahtoisessa te varmastikin puolatte tätä ja varmasti voitte vahvistaa, että mitään viivästyksiä ei ole ollut maksuissa mehän tietysti pidämme siitä, että voimme jakaa rahaa, niin kuin varmasti tiedättekin. Mitä tulee muihin kysymyksiin, joita herra Desotti esille, on joukko jäseniä täälläkin, jotka ovat ottaneet näitä kysymyksiä esille suuntaviivoista ja säädöksistä ja miten tätä kaikkia tulkitaan kun keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa. Me olemme perustaneet erityisen yksikön, joka auttaa jäsenvaltioita näin oltu viime, viimeisen kahdeksan kuukauden aikana, autetaan tulkintakysymyksissä lainsäädännön, hyväksytyn lainsäädännön kohdalla. Ja nämä alutkan liittyvät öö, öö, luonnonhaittakorvauksiin ovat tällainen kiistakysymys, ja minä tapaan myöhemmin vira- virkamiehenä, jotta yritämme saada oikein saada selville, mikä, mitä sääntöjä puolustetaan kun täytäntöönpanna kyseisiä asetuksia, joten me sitten näemme, mikä on asian henki ja onko samanlainen tulkinta kaikissa jäsenvaltioissa, mitä tulee näiden erityisten äh, vaikeuden kohteen tulkinnassa. Haluaisin sanoa myös valiokunnalle, että olen päättänyt löysentää seuraamuksia, sanktioita ensimmäisen kahden vuoden aikana tämän uutta politiikkaa kerran, ja jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet kunnollista pastantunnistusjärjestelmää aikaan. Olemme löysentämässä seuraamuksia myös virheiden lisäksi, jossa rangaistuksen ja todetaan virhe, ja sitten ensimmäisen kahden vuoden aikana mitään rangaistuksia ei aseteta, ja annan myös sellaisen kuvan, että pitää noudattaa viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmää, joka liittyy tähän luon ekologiseen alaan. Silloin tätä kaikkia lykätään vuoteen kahdesta saakka. Toivottavasti nämä toimenpiteet antavat sellaisen merkin, että voidaan yrittää todellakin auttaa tuottajia ja jäsenvaltioita tulemaan oikeisiin loppupäätöksiin. Sitten aikataulusta, niin kuin sanoin aikaisemmin, herra Kastrokin otti tämän esille, minä toivon, että parlamentti päätyy kantaansa viimeistään kesäkuussa tai viimeistään syyskuussa, jotta saamme sitten toimenpidepaketin tämän vuoden loppuun mennessä, jota voidaan alkaa sitten toteuttaa jo, mutta en odottele laiskana vuoden loppuun, niin kuin sanoin, on yksi toimenpide, johon olen ryhtynyt, mitä tulee eläinten rekisteröintiin, siihen haluan ryhtyä välittömästi, mutta suurin osa yksinkertaistamistoimista toivottavasti ne ovat sitten valmiita neuvotteluja varten valiokuntanne ja neuvoston välillä vuoden loppuun mennessä. En millään tavalla pyydä ihmisiä olla esittämättä tarkistuksia perussäädökseen, mutta mielestäni prioriteettini ensimmäisenä vuotena kuitenkin täytyy olla, kun neuvotellaan tämä sekundaarinen lainsäädäntö, mitä siellä voidaan tehdä alussa. Suositukset, joita teemme perussäädöksestä, antavat sitten muita mahdollisuuksia, kuten e- ensimmäisen vuoden tarkastelun koskien ekologista alaa ja muita kysymyksiä. Olen pettynyt, herra Nicholson, että on tällaista pelonilmapiiriä Pohjois-Irlannissa näistä kysymyksistä. Tulen toivottavasti tapaamaan 400 heistä perjantai-iltana tällä viikolla. Siellä on myös Ulsterin viljeliitto paikalla. Olen varma, että he haluavat kertoa näistä kysymyksistä, joihin te viittasitte. Mutta yhteislainsäätäjinä teilläkin on vastuu ja meillä on vastuu komissiossa myös, jotta kuuntelemme huolella, mitä heillä on sanottavaa, mutta yhteislainsäätäjät tekivät nämä päätökset. Ja nyt on kyseessä täytäntöönpanopuoli, ja tässä komission täytyy ottaa huomioon teidän huolen, niin yritänkin juuri tehdä eri alueilla ja mutta aidosti minua kiinnostaa varmistaa, että YMP todellakin toimii. Ja jos se ei toimi, siinä määrin kuin ihmiset haluaisivat tai lainsäätäjät haluavat, niin sitten meillä on tämä keskivaiheen tarkastelumahdollisuus käydä läpi asioita uudestaan. Mitä tulee, herra Rutma, sertifikaatiojärjestelmiin, niitä on jo jonkin verran toteutettu ja uskoakseni Alankomaat ovat tämän jo hyväksyneet, samoin Irlanti, mutta jos jäsenvaltioissa ei ole tehty ehdotuksia sertifiointijärjestelmistä, otamme vieläkin näitä ehdotuksia vastaan. Ja voin, voitte ottaa yhteyttä komission näissä asioissa. Sitten Rouva Senra. Tässä tarkoituksena antaa tilaisuuk, mahdollisuuksia, että villet pidetään tuotannossa maaseudulla. Jotkut ovat ehkä osa aikaiset jotkut täysaikaisia viljelijöitä, mutta tämä on hieno mahdollisuus maaseudun kehitysohjelmassa antaa tukea, jakaa uudestaan tila, tukia pienille tiloille, jos jäsenvaltiot näin päättävät, joten joustoa, jota on annettu jäsenvaltioilla, jäsenvaltioille. Siitä on ollut suurta hyötyä monissa jäsenvaltioissa, jotka ovat tarttuneet näihin mahdollisuuksiin. Ja tämä jousto, jousto mahdollistaa sen, että maat voivat tehdä tällaisia päätöksiä ja puolustaa pieniä tiloja syrjäisillä alueilla, vuoristoalueilla siellä on erityisesti ilmastohuolia tästä, me olemme tähän reagoineet, joten ei millään tavalla aiota sulkea pois pienviljelijöitä tästä. Päinvastoin halutaan antaa mahdollisimman paljon mahdollisuuksia pienviljelijöitä, ne pysyvät mukana toiminnassa. Ei ole mitään merkkejä lopettaa viherryttämistä, herra Hausing että ole varmasti koskaan tällaista minun suustani kuullut, mutta monimutkaisuus tässä politiikassa on kyllä huolenaihe monille täälläkin, mitä tulee siihen täytäntöönpanoon. Mutta viljelijät saavat 30 prosenttia tuesta viherryttämisen pohjalta. Toivottavasti tämä, tämä varmasti otetaan huomioon, on, on kyse veronmaksajan rahasta. Ja tässä pitä, ympäristön, ympäristöstä huolehtiminen on erittäin tärkeää keskellä ja pitkällä aikavälillä. Jos ei ole viljelijöitä, ei voida suojella esimerkiksi kansallisia resursseja, ei mekä pysty ruokkimaan Euroopan väestöä ja muuta. Yhtynyt kuningaskunnalla on ongelmia tämän viljelylohko tunnistamisjärjestelmän kohdalla. Nyt byrokratia hiukan leikattua näihin meidän hiukan lisäaikaa, jotta voit parantaa asioita viljelijöiden hyväksi. Emme halua, että viljelijät kärsivät tästä. Ehkä siitä, että jäsenvaltiot eivät ole saaneet LPIS-järjestelmää kunnolla toteutettua ja päivitettyä. Mielestäni tämä on sellainen asia, että UK on viranomaiset ovat tällä hetkellä käsittelemässä, mutta ehkä heidän olisi pitänyt alkaa 4-5 vuotta sitten, eikä vasta viime vuosina. Mutta sama koskee kyllä monia muitakin jäsenvaltioita, ei vain yhdistynyt, yhdistynyttä kuningaskuntaa. Kiitos. Arvoisa Teraz przejdziemy do wystąpień krótszych, jedno minut. Sitten lyhyempiin puheenvuoroihin yksi minuutti, koska vieläkin on lähes 30 puhujaa puhujalistalla. Herra Andriu ensimmäisenä. Oui, merci, monsieur le président. Merci à vous, monsieur le... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että tulitte tänne valiokuntamme kokoukseen. Ja kiitos tästä halusta yksinkertaistaa. Haluaisin tarkistaa, että olet samaa mieltä myös hallinnon kanssa ja ottaa sille kaksi tarkkaa esimerkkiä Ranskasta. Siis lisäksi, mitä olemme tehneet näitä kirjallisehdotuksia yksinkertaisemmista ja mihin viittasitte jo. Ensinnäkin nuoret viljelijät vaikuttaa siltä, että tekstin tulkinta nykyään on monimutkainen Ranskassa yli 800 nuorta viljelijää, jotka odottavat, että miten näitä tekstejä pitäisi tulkita. En nyt mene yksityiskohtiin enempää. Toinen esimerkki tulee näihin ähm, YMPn maksuihin. Valinnat, jotka komission hallinto tekee, eivät ole johdonmukaisia ja ne vaarantavat äh, huonommassa tilanteessa olevat alueet ja vuoristoalueet. Haluaisin kuulla mielipiteen tähän liittyen. Pani poseł Halens Garcia. Pani posuhel. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja, että tulitte tänään paikalle. Uskon, että tämä tilaisuus yksinkertaista yönpeitä on erittäin tärkeä ja tämä pitää ottaa tietysti huomioon, mutta ei kannata kyseenalaistaa jo tehtyjä poliittisia päätöksiä ja pyrkiä nyt tällaista minireformia saada aikaan tämän varsinaisen reformin lisäksi, eikä myöskään voida ajatella sääntelyn purkua, koska päinvastoin tämä pitää palvella siinä, että annetaan oikeudellista varmuutta tuottajille ja hallituksille ja tässä mielessä pitäisi antaa suurempaa selkeyttä, täsmällisyyttä tilanteelle, että vältettäisiin tulkintaongelmat. Ja minusta näyttää siltä, kun olen kuunnellut tahoja ja kun puhutaan ensimmäisestä pilarista ja tästä uudistuksesta, anteeksi yksinkertaistamisesta, niin se, se, siinä ei unohdeta kuitenkin eri alojen erityiskohtelua. Tarttuisi myös tilaisuuteen ja pitäisi, miten kohdellaan tuottajajärjestöjä, koska on täydellinen, täydellinen erilainen tilanne eri valtioiden välillä. Mitä tulee toiseen pilarin, Haluaisin vain sanoa, että mielestäni pitäisi järkiperäistää vaatimukset, jotka liittyvät turvallisuuteen ja arviointiin ja yksinkertaistaa maaseudun kehitysohjelmia, jotta niitä voidaan sitten myös käytännössä soveltaa. Kiitoksia. Dziękuję, pan poseł Flanagan. Kiitoksia, herra Flanagan. Mikrofoni. Pardon. Pardon okay? Um, I... Kiitos, nyt tämä toimii. Haluaisin äh, selvennyksiä yksinkertaistamiseen aina Pohjois-Irlannista Etelä-Espanjaan saakka ja kaikkialla Euroopassa. Tiukat määritelmät äh, silloin, kun on kyse ympäristö- ja muista ehdoista maksujen saamiseksi. Tämä on erittäin hankala SMR 1 ja 5 osalta, eli eri ympäristöjen osalta maan tukikelpoisuus on merkittävä seikka viljelijöiden tulotason kannalta. Tähän tarvitaan selvennyksiä. Nyt täytyy muistaa, että yksi perusajatuksia YMPssä on se, että tuetaan kaikkia viljelijöitä ja kaiken tyyppistä maankäyttöä. Tällä hetkellä näin ei ole. Monet ihmisistä pelkäävät, että he jäävät ilman tukia kokonaan, päästä, joutuvat kaikkien järjestelmän ulkopuolelle. Eikä tämä ole sattumaa, koska jälleen kerran tämä raha todellakin kohdistetaan, kohdistetaan suurille rikkaille viljelijöille ja pelkästään äh, silmän lumetta on tämä kaikki muu. Pani poseł Scott Thank you very much and thank you for being with... Kiitoksia, kiitoksia tänne paikalle komission ja sen Hogan ja kiitoksia avoimuudesta. Olen täällä teidän vasemmalla puolellamme. I also welcome your acknowledgement. Myös tyytyväinen siitä, kun sanotte, että monet täällä ovat läheisessä yhteydessä viljelijöiden. Siitähän on hyötyä politiikan teossa. Haluaisin lisätä siihen, mitä Maasin juuri äsken sanoi huolistamme, että tämä ajatus yksinkertaistamista sitä voitaisiin käyttää hyökkäyksenä viherryttämistä vastaan. Että tämä todellakin johtuu siitä seikasta, että olemme nähneet samantyyppisiä ympäristökysymysten poisvetoa. Tämä tulee YMP viheryttämisen me pelkäsimme, että sitä on jo heikennetty poikkeuksilla ja posareilla. Tämä kattaa suuren osan maatalousalaa EU-ssa. Ja olemme sanoneet teidän kanssanne siitä, että jos haluamme varmistaa kunnollisen täytäntöönpanon viherryttämisen, silloin tässä käytetään arvokkaalla tavalla veronmaksajien rahaa. Tulisivat, että villeet kuluttajat saavat terveen ympäristön elää tunnen sympatiaa sitä ehdotusta kohtaan, että yksinkertaistetaan ja vähennetään monimutkaisuutta, mutta meidän pitää kuitenkin varmistaa, että ekologinen hyöty, josta maksamme, myös toteutuu. Kiitoksia. Dziękuję, pan poseł Smith. Kiitoksia, herra Smith. Thank you, President. Uh, Commissioner... Kiitos, puheenjohtaja komission jäsen. Hienoa, että olette täällä jälleen kerran ja hienoa, että pyritte jälleen kerran yksinkertaistamaan YMPtä, mutta haluaisin poimia seikan puheestanne. Nyt, ei, nyt on se, että YMP on hyvin monimutkainen kokonaisuus ja valiokunnassa kaikki eivät ole mukana työstämässä edes ja kerran YMPn uudistukset. Me täytyy todellakin tarkastella välitarkastusta ja sen yhteydessä pyrkiä ratkaisemaan ongelmia, jotka täälläkin on mainittu. Ensinnäkin täydentävät ympäristöehdot Artikli 99 asetuksessa, joka koskee horisontasetuksessa, riippuu, liittyy sanktioihin tai seuraamuksiin, joita syntyy siitä, että ei noudata täydetä ympäristöehtoja ja 5 prosentin raja on siellä. Ja sitten delegoidussa säännöksessä on standardi 3 prosentin sanktio, joka koskee kaikkia tapauksia silloin, kun ei sääntöjä noudateta. Itse perusasetuksen tarkoitusperät ovat asia, johon haluaisin kommentinne ja laajemmin, kun tarkastellaan aikataulua ja valiokunnan kantaa yksinkertaisemmista, joka on määrä antaa vuoden loppupuolella, niin toivottavasti välitarkastuksen yhteydessä meidän kantamme voidaan antaa huomioon ja myöskin tulevissa YMPn uudistuksissa meidän täytyy ottaa nämä seikat huomioon. Meidän täytyy pohtia ja tarkastaa sitä uudestaan, koska emme voi monimutkaistaa YMPtä entisestäänkin, kun uudistuksia tehdään. Labą dieną, gerbiamas komisijos nary. Iš tikrųjų... Puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Minusta on hyvin tärkeää yksinkertaistaa YMPtä, mutta kaikkein tärkeintä on varmistaa, että tuottajat ja viljelijät pysyvät kilpailukykyisinä. Haluan sanoa tästä yksinkertaisen esimerkin. Tuottajat Baltian maissa ovat tehneet tappioita jo kahdeksan kuukautta ja tilanne on se, että he eivät tiedä, mitä odottaa tulevaisuudelta. Ja he tarvitsevat tukea lisää. Ettekö ole sitä mieltä, että tämä YMPn uudistus, siinä pitää tarjota mahdollisuus kompensaatioihin nuorille viljelijöille, pienviljelijöille, mutta myös sitä reagoida markkinoiden muutoksiin, jotta ihmiset tietävät varmasti, että jos jotain tapahtuu, niin he saavat tukea. Kiitos. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo, povjereniče, dobrodošli. Posljednji put kad smo razgovarali, e, ja sam vas pitala... Johtaja, viime kerran kun me täällä keskustelimme, kysyin teiltä, mikä oli tilanne maaseudun kehitysohjelmassa Kroatiassa. Olin silloin huolissani, koska Kroatia, Kroatia oli yksi kolmesta, jotka ovat paljon jäljessä muita. On jopa 376 huomiota tehty minun maastani. Hyviä uutisia voin nyt kertoa kuitenkin, mitä tulee tähän vaiheeseen, jossa maaseudun kehitysohjelma omassa maassani nyt on. Ja sitten toinen kysymys nuoret viljelijät ovat pyytäneet teistä tämän kysymyksen. Mielestäni te, tämä järjestö on myös ottanut teihin yhteyttä. Kyse on siitä, että muutettaisiin asetusta, joka säätelee suoria tilatukia. Olemme nähneet, että omassa, oma maani ei ole käyttänyt kaikkia näitä perustukia tässä on kyse pinta-alasta, mitä tulee nuoriin viljelijöiden, mutta me uskomme, että koska he ovat saaneet kansallisia tukia, heidän pitäisi saada kor- poikkeuksellinen korvaus. Voisitteko pohtia tällaista poikkeusta? Kiitoksia. Edustaja Ardos. Köszönöm ügyre hívnám föl a figyelmet. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää teidän huomioon eräseen konkreettiseen tapaukseen, arvon komission jäsen. Kyse on muiden kuin kotoperäisten kasvien viljelystä. Sitä ei hyväksytä. Asiaan liittyy asetus, joka asia säätelee, ja siellä on luettelo tietyistä kasveista. Kuinka komissio suhtautua tähän? Eikö parempi ratkaisu olisi, että sen sijaan, että kiellettäisiin muut kuin kotoperäiset kasvit, asia voitaisiin hoitaa jollakin toisella tavalla? Thank you. Thank you, Commissioner. We appreciate puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, arvostamme sitä, mihin pyritte ja toivottavasti saatte tuloksia, joihin mekin pyrimme. Uskoakseni tämän iltapäivän kokouksenne koskien tätä viljelyaluetta ja pe- pensaistoja. Jos voisit tämän kysymyksen ratkaista, se olisi hyvä. Tässä haluamme teitä tukea. Sitten toiseksi mm, tukikelpoinen maa, tämä ei koske vain omaa maata, josta minä tulen, vaan kautta Euroopan on sekaannusta viljelijöiden parissa siitä, miten oikein määritellään tukikelpoinen maa-alue, koska tarkistuksia ollaan tekemässä ja todetaan, että maa ei ansaitsekaan tukea, sitten on vähennetty maksuja. Tätä asiaa kyllä täytyy nyt selkeyttää. Miten yksinkertaistaminen lopettaa tämän pelkotekijän viranomaisten parissa jäsenvaltioissa? Tervetuloa muuten budjettivaliokunnan jäsenille. Äh, tämähän liittyy budjetin valvontaan ja tarkastajiin. Tämä on ratkaiseva kysymys. Kun jäsenvaltiot pyrkivät olemaan joustavia, ovat, he ovat huolissaan siitä, että jousto johtaa ne vaikeuksiin sitten tarkastajien kanssa ja budjettivalvojien kanssa. Oletan, että oikeastaan on hyvä uutinen, että olette laajentaneet aikarajaa, sitä kyllä arvostetaan. Ja uskon, että teidän yleinen lähestymistapamme on hyvä. Ville varmasti ovat samaa mieltä ja toivomme, että kun tarkistamme viheryttämistä vuoden päästä, pyrimme vielä enemmän muuttamaan sitä, että se on käytännön, käytännössä toteutettavampi. Kiitoksia. Edustaja Kaputo. Eh, grazie Presidente. Eh, innanzitutto complimenti. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin onnitella komission jäsentä, joka halusi ottaa tämän yksinkertaistamisen mukaan esityslistalleen. Ja hän vakuutti myös parlamentin tehokkuudellaan, joten onneksi olkoon. Minä näen lasin puoliksi täynnä, joten keskityn siis positiivisuuteen, vaikka totta kai ongelmia on myös, niin kuin kollegat täällä ovat sanoneet, on varmaa, että normia ei voida muuttaa liikaa, niin kuin Castro sanoi, mutta haluaisin korostaa komission jäsen edestä erityistä aspektia, joka yksinkertaistaa maailman tuotteiden elämää. Erityisesti haluaisin tietää, mikä on kantanne liittyen siihen, että luotaisiin yksi ainoa rekisteri tiloille. Tämä yksinkertaistaisi asioita viljelijöille ja tuotteille ja myös valvontaa. Haluaisin tietää, mitä mieltä olette sitä tosin käyttöön järjestelmä, jossa nämä hakemukset jätettäisiin yksin, eli kaikki tilalliset voisivat jättää vain yhden ainoan asiakirjan, vaikka he hakisivat useampia tukia. Kiitos. Pani poseł Kalniete i następnie... Rouva Kalniete ja sen jälkeen komission jäsen saa puheenvuoron Ensin Rova Kalnietta. Dear Commissioner. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Kiitoksia siitä, mitä teette yksinkertaistamisen aikaansaamiseksi. Viljelijät juuri odottavat yksinkertaista. Olen kuullut monia latvialaisia viljelijöitä. He ovat huomauttaneet lukuisista seikoista, joiden suhteen selkeästikin yksinkertaistamista tarvitaan. Voin mainita muutaman. Nykyinen aktiivisen viljelijän määritelmä on hyvin monimutkainen. Ja kriteerit eivät mahdollista sitä, että pois voidaan sulkea niin sanotut sohvalla istuvat pelilijät, jotka yksinkertaisesti vain hyötyvät suorista tulotuista. Ja sitten ekologiset alueet. Tähän tarvitaan enemmän toissijaisuusperiaatetta. Esimerkiksi Latviassa maksimi on 14 metriä histoista syistä silloin, kun pyritään maaperää rikastuttamaan otetaan huomioon kosteusolosuhteet. Tämä pitäisi säännellä pikemminkin jäsenvaltioiden tasolla tällainen asia. Mitä hedelmä- ja vihannestuottajiin ja tuotejärjestöihin tulee? Nykyehdotuksessa ja ympäristöohjelmassa ja myöskin raportointi- ja arviointikriteerin yhteydessä äh, mukana olevat säännöt ovat liian monimutkaisia, hyvin vaikeaselkoisia. Käytännössä tämä estää sitä, että tuottajärjestöjä perustetaan. Nämä ehdotukset ja muut ovat seikkoja, joiden suhteen haluaisin kiinnittää teidän huomioon näihin ongelmiin. Panie komisarzu. Thank you very much, Komissaari. Um, Kiitos puheenjohtaja. Herra Andrew. Nuoret viljelijät vakiintuneisiin viljelijöihin verrattuna. Tämän aihe, josta on keskusteltu ja puhuttu monissakin puheenvuorossa tänään, nyt haluaisin hieman yksityiskohtaisemmin pureutua tähän ongelmatiikkaan, joka liittyy määritelmiin. Jäsenvaltioiden tehtävänä yleisesti ottaen on tulkita sääntöjä. Minun yksikköni on valmis pohtimaan näitä ongelmia. Sitten viitattiin Ranskaan ja luonnonhaitta-alueisiin. Totesi, että tämä ongelma nyt on ratkaistu. Lopullisia tietoja odotellaan Ranskan viranomaisilta ennen kuin tehdyt ehdotukset allekirjoitetaan. Tämä on hyvin hankala ja pitkällinen työsarka tämä. Rova Garcia puolestaan esitti oman kysymyksensä. Yksinkertaistamisessa ei ole kyse siitä, että YMPT jälleen kerran uudistetaan vuonna 2015. Kyse on siitä, kuinka pistetään täytäntöön juuri aikansaatuja säännöksiä, jotka astuivat voimaan ensimmäinen tammikuuta 2015. Selkeyttä ja täytäntöönpanoa tarvitaan sen varmistamiseksi, että yksinkertaistetaan ja vähennetään taakkaa. Toivon mukaan edistystä voidaan saada tämän suhteen aikaan. Tuottajajärjestöistä toteaisin, että me edelleenkin kannustamme siihen, että osuuskuntia ja tuottajajärjestöjä perustetaan. EIP ilmoitti uusista tukitoimista, joiden kautta luodaan uusia mahdollisuuksia nuorille viljelijöille – ja osuuskuntien perustamista tuetaan ja myöskin maitosektorin uudistuksia pyritään tukemaan nyt kun kiintiöitä ei enää ole. EIP jatkuvasti tekee yhteistyötä meidän kanssamme ja pyrkii auttamaan tuottajajärjestöjen perustamisessa ja myöskin kun on kyse verenarauksista ja organisaatiomuutoksista muilla aloilla. Sitten lintudirektiivi ja habitatdirektiivi. Herra Flanagan, jälleen kerran toimitte tässä ympäristökysymysten parissa. Hieman teillä oli vapaata, mutta nyt olette palanneet tämän ongelmakentän piiriin. Jäsenvaltiot ovat siinä tilanteessa, että heidän, niiden täytyy esittää ehdotuksensa komissiolle tällä viikolla. Suurin osa avoinnollista kysymystä on voitu ratkaista. Loput ovat ratkaisuvaiheessa. Sitten aktiivisen viljelijän määritelmä. Jäsenvaltiolla on jo riittävästi mahdollisuutta pistää täytäntöön säännöksiä, jotka tuovat lähen aikaan konvers- konvergenssia ja otetaan huomioon nuoret viljelijät, joten ei pidä väittää, etteikö joustavuutta olisi. Kyllä pientuottajia voidaan auttaa pysymään elinkelpoisina, eikä kaikki mene rikkaille viljelijöiden, kun sanotaan Tämä on kyllä tällainen hyvinkin hyvä iskulause aina, kun sanotaan, että rahat menevät aina rikkaille. Milloin ne on erinomainen muisti. Tämä jää kyllä mieleen. Ja minä kyllä... Nas ask the question. Järjestyspuheenvuoro en esittänyt tätä kysymystä. Tällä tavalla haluaisin selvittää, että mä olin samaa mieltä kysymyksen kanssa ja tiedän, että Hogan ei tule tekemään sen eteen mitään, sillä he ovat hänen ystäviään. Um, Madam Scott, uh, Credo, uh, this policy... Credo, ei tämä ole hyökkäys siirryttämistä vastaan tämä uudistus, vaan kyse on siitä, kuinka voidaan pistää täytäntöön ympäristötoimiin liittyvää politiikkaa, josta on sovittu sellaisella tavalla, että tämä käytännössä on käytännönläheistä ja mielekästä, kun pyritään ympäristötavoitteisiin. Suhteellisuuskysymys ja seuraamukset Mainitin myös muissa kysymyksissä, varsinkin kun kyse täydentävistä ehdoista. Tunnen kyllä myötätuntoa tätä kysymyksen esittäjän vast- kohtaan. Suhteellisuusperiaate täytyy varmistaa ja samalla, samalla täytyy varmistaa, että meillä on tervettä varauden, varojen hoitoa ja veronmaksajien rahat käytetään asemuksella tavalla. Tässä tarvitaan kunnollinen tasapaino ja kunnollinen tarkastusjärjestelmä, mutta ilman, että taakkaa syntyy liikaa, mutta meidän täytyy kyllä suojata veronmaksajien rahoja. Tämä liittyy myöskin tähän monimutkaisuutta ja täydentäviehtoja koskevan kysymykseen. Sitten Kroatia ja Rova Petirin kysymys. Kroatian maaseudun kehittämissuunnitelma on nyt hyväksytty. Viime viikolla se hyväksyttiin ja Kroatian viranomaisille lähetetään tätä koskeva kirjelmä ensi viikolla. Tämä on hyvä uutinen Kroatian kannalta vihdoinkin. Baltian maissa tulotaso on huolestuttava asia. Viime viikolla vierailin Suomessa ja tapasin siellä muidenkin Baltian maiden ministereitä maatalousneuvoston yhteydessä ja varsinkin maitoalalla suorata tuetta. ovat osoitus siitä, että me ymmärrämme kyllä Venäjän vientikielon aiheuttamia ongelmia. Ja muihin, muitakin toimia voidaan pohtia, mutta nyt on liian varhaista vielä sano tästä enempää. Tiedämme kyllä, että viljelijät teidän alueellanne kärsivät tästä suuresti. Ryhmissä toimi, mikä tämä on tarpeellista. Unkarin kollega puolestaan puhui muista kuin kotoperäisistä kasveista. Tämä on komissaari Andrew Kaittisin toimialaa, mutta jos kerrotte yksityiskohtaisemmin tästä ongelmasta, niin voin viedä tätä viestiä kyllä eteenpäin. Rova McGuinness puolestaan puhui maa alan tukikelpoisuudesta. Se olisi sama kuin Flanagelille maatalous ministeri ja maassa, jonka tunnen kaikkein parhaiten, on tehnyt ehdotuksia, jotka liittyvät maantukikelpoisuuteen ja toivottavasti tähän saadaan selkeyttää tähän enemmänkin niin, että mahdollisimman suuri määrä ihmisiä voi nauttia tästä tuesta. Sitten talousarvion valvonta ja tilintarkastus on aina monimutkainen asia. Tilintarkastustuomioistuin ja budjettipääosasto ja tilintarkastuspääosasto on tarkastanut asioita ja oma mietintökin on laadittu asiasta kontovaliokunnassa sen selvittämiseksi, mitä mahdollisuuksia on ottaa käyttöön yksi yhtenäinen tilintarkastusjärjestelmä. Tilintarkastus täytyy suorittaa senkin vuoksi, että suojellaan veronmaksien varoja. Viherryttämisestä on täysin samaa mieltä. Pragmaattiset toimet laajalti ymmärrettynä ovat tarpeellisia sen varmistamiseksi, että sääntöjä pistetään sen mukaan tavalla täytäntöön ja toimitaan mielekkäällä tavalla. Niitä päästään kaikkiin tavoitteisiin mukaan luottuna viherryttäminen. Herra puutteellisuus oli mielenkiintoinen. Yksi ainoa ilmoitus tai tukihakemus. Tämä on asia, joka olisi erittäin hyvä lopputulos, mikä tähän päästäisiin. Ja tässä voidaan todellakin pohtia, kuinka paperityötä voidaan vähentää ja kaikki järjestelmät saattaisiin toimimaan yhden alan portaalin kautta niin, että ilmoitukset ja tukihakemukset voitaisiin kaikki jättää tämän yhden portaalin kautta niin, että IT-järjestelmä ja yksi ainoa kaavake riittäisi. Tämä olisi hieno ajatus totesin, että tähän ei ole helppo päästä, mutta vähintäänkin voimme olla samaa mieltä siitä, että kyllä paperityötä ja byrokratiaa täytyy voida vähentää, siksi sitä keskustelua käydään. Sitten aktiivisen määr- viljelijän määritelmä. Tämä on jäsenvaltioiden asia. Jäsenvaltiot voivat laajentaa luetteloa, mikäli ne haluavat näin, silloin kun on kyse aktiivisen viljelijän määritelmästä. Latvian viranomaiset kyllä omaavat tietyn määrän joustavuutta. Kiinteistöiden pitäisi käyttää tätä joustavuutta enemmän hyväksenne. Sääntöjen harmonisointi jäsenvaltioiden tasolla on todellakin osa keskustella ekologisista aloista. Tietystikin haluamme tietää tarkalleen, mitä on saatu aikaan harmonisoiden, harmonisoiden kautta ja kun taas pistetään säännöksiä täytäntöön. Ja sitten kun ensimmäinen välitarkastus tulee eteen vuonna 2016, tätä keskustelua käydään. Tarkoituksena on se, että autetaan jäsenvaltiota kohti harmonisointia. 90 prosenttia kaikista näistä seikoista tai kolmista on ratkaistavissa, mutta aina viimeiset 10 prosenttia aiheuttavat hämmennystä. Esimerkiksi nämä puskirivyöhykkeet ovat tällainen yksi seikka. Sitten hedelmien vihennysalalla tulee vielä uudistuksia vuonna 2016. Tämä on osa komission työohjelmaa. Dziękuję za odpowiedzi na kolejną turę pytań. Kiitoksia teidän vastauksistanne. Ja sitten eteenpäin uudet puheenvuorot vuorossa. Uazon, olkaa hyvä. Oui, merci président. J'ai une petite... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Nyt kysymys, jos ymmärsin oikein, niin miljardin sanktiot Ranskalle pitäisi poistaa. Voitteko vahvistaa tämän tunnette Ranskan vaikeudet. Ensinnäkin oli siipikarjakriisi 2013, maitokiintiöt loppuivat sitten sika-alan kriisi, johon liittyi kilpailuongelmia, mutta myös tämä Venäjän tuontikielto luomuala ei ole saanut luvattuja tukia. No, kaikki alat ovat itse asiassa kriisissä miten paljon nämä menetykset sitten olevat, mitä hyötyä YMPstä on, kun Ranskan hallituksen pitää vapauttaa varoja tukiakseen kriisialoja. Tämä on nähty viime päivinä luomualalla. Viljelijät ja tuottajat mm, ovat, kohtaavat paljon vaikeuksia YMPn takia, valvontavia paljon aikaa, he käyttävät yhden aikaa toimistoissaan ja heillä ei ole keinoja palkata sihteerejä, joten YMP on muuttanut maanviljelijän ja tuottajan työtä he kohtavat valtavan paljon valvontaa ja mikä on tulevaisuus nuorille ranskalaisille viljelijöille? Mietin erityisesti Ardèchen alueen viljelijöitä. Kiitos. bardzo proszę. Ferra, olkaa hyvä. Commissaire, vous voulez la simplification. Moi, permettez-moi de vous dire, je n'ai rien... Kiitos, komissaari, en ymmärtänyt mitään siitä, mitä sanoitte aamulla, en ymmärrä mitään. On ero se verran, mitä te sanoitte, mitä kirjassa lukee, mitä komissiossa sanotaan ette tuoneet mitään tähän keskusteluun, ette vastanneet siis ollenkaan maatalousalan huolenaihin muutama asia tähän liittyen. YMP siis, sitä käsitellään nyt, ja alan edustajat, jotka tavallaan Transkassa ovat hyvin huolestuneita. Heillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia tietää tarkkaan otettavasti, mitä toimenpiteitä tähän viherryttämiseen tulee liittymään. Muistuttaisin, että nuorten viljelijöiden vartija oli vieläkään vapautettu. Se tulee aiheuttamaan ongelmia kentällä. Ja lopuksi uudistus luomualalla tulee viivästymään, sillä vuonna 2014 tuki ei ole vieläkään maksettu, joten komission jäsen tiivistettynä te ette pysty soveltamaan sitä, mitä olette luvanneet, olette luvanneet yksinkertaistamista. Nyt tarvittaisiin selkeää politiikkaa YMPstä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 komission jäsen, kiitos, että tulitte tänne. En hyökkää nyt komission kimppuun, vaan jäsenvaltioiden kimppuun. Tällä hetkellä YMPn tilanne on niin, että vastuu menee kaikille niille jäsenvaltioille, jotka ovat kieltäytyneet yhteisestä YMPstä. Kaikki halusivat YMPn, joka olisi sellainen kuin he itse haluaisivat. tämän luo tilanteen, joka on hyvin vaikea. Tästä umpikujasta ei päästä pois ennen kuin välineistä, välineistä on sovittu ensin Tämä oli ensimmäinen asia toiseksikin. Viherryttäminen sellaisena kuin sitä sovelletaan, se ei tue maanviljelijöitä ja tee siitä ympäristöystävällisempää päin vastoin. Se on haitallista useimmissa tapauksissa. Kolmanneksi mielestäni tästä lähtien pitää puhua uudesta uudistuksesta, ja päästä pois näistä hektaarituista ja tulla tuotantosidonnaisiin tukiin, sillä muuten YMP itse ja sen rahoitus tulevat hylätyiksi jäsenvaltioissa. Ja haluaisin, että meillä olisi hyvä visio tulevaisuuden kannalta. Kiitos. Pani poseł Aguilera, pani przewodnicząca. Edustaja Aguilera. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös teille komission ja sen haluaisin todellakin, että äh, raportti kertomus komissiolta, joka esiteltiin tässä valiokunnassa, niin haluamme sellaisen YMP-mallin, joka sopii kaikkiin jäsenvaltioihin. Tämä jousto on aiheuttanut sen, että on erilaisia järjestelmiä, joilla samoin, että mitä herra Bove sanoi. Tässä tapauksessa jotainkin tässä pitää syytä, niin se kuuluu nyt erityisesti jäsenvaltioille ja miten ne soveltavat tätä joustoa, joustomahdollisuutta. On kolme peruskysymystä, jotka minua erityisesti huolestuttavat. Arvoisa komissaari, mielestäni siis, mm, sisämarkkinoilla on jär, vääristymiä. Tämä voi syntyä näistä suorista tuista hedelmä vihannesalalla, jota tuetaan joissakin maissa, mutta toisissa taas ei ja tämä voi luoda sisäistä vääristymistä. Myös omassa maassani tämä on aiheuttanut ongelmia, kun tätä sovelletaan karjan kasvatuksen kohdalla. Tämä on aiheuttanut myös äh, muita so- käytännön ongelmia täytäntöönpanossa. Olen siis samaa mieltä tästä joustosta, mutta korostan vielä, niin kuin herra Pauli Kasto sanoi, jos emme muuta perussäädöstä, niin silloin tämä kyllä tulee aika vaikeaksi. Kiitoksia. Pani poseus Schreier. Edustaja Schleier. Hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä puhutaan käytännön kysymystä Alankomaissamme. Käsittelemme tätä käytäntökysymystä ja Kampina haluaa olla aktiivinen vihertämisessä, mutta meillä on kuitenkin tässä ongelmia. Ja nyt meillä ehdotukset on saatu eh, puista, teurastamoista ja vielä eivät tiedä, mistä tämä raha oikein tulee, mutta tässä tämä liittyy myös Natura 2000, niin tämä tarkoittaa siis sitä, että kaikki eläin- ja kasvilajit joutuvat, niitä pitää voida eläin voida voidaan kehittää. Tämä on suurin uhka merialalla mm, mm, mm, tässä pyritään poistamaan, tulee yhä enemmän lainsäädäntöä, ta- taloudellista sääntöjä eh, ja ekosia sääntöjä. Ja kun näin mennään eteenpäin, niin me ei koskaan niin kuin, tavallaan pääty tämä sääntely. Kiitos. Thank you, thank you chair. Uh, return. Kiitos puheenjohtaja. No, palatakseni tähän perus tukijärjestelmä, olisin kannattaa sitä, mitä Kokudo täällä sanoi. Ja siihen perustuen, no pitääkö nämä hakemukset lähettää vuosittain, jos mitään ei ole muuttunut perustavanlaatuisesti, eli voitaisiinko nämä, voisivatko samat hakemukset päteä siis tuleville vuosille myös, jos mikään ei valtavasti muutu. Ja mitä tulee Englantiin, uskotteko, että nyt maksut tullaan suorittamaan ajoissa. Kiitos. Palposu Bogovic. Edustaja Bogovic. Na dve stvari bi želeo upozoriti. Najprej okoli... Eh... Ympäristö ja vihreä viherryttämistekijä maissamme, joissa on varsin vähän viljelymaata, aiheuttaa sen, että pinta-ala kysymys tarkoittaa sitä, että ei ole villoa ja tämä monimutkaistaa meidän tilannettamme. Ja näin ollen minä uskon, että meidän pitäisi ottaa käyttöön joustavampia välineitä. Esimerkiksi me voimme luotamme viljelijöihin, jotka vuosikymmenten ajan ovat kehittäneet tuotantoaan, ovat saaneet sertifiointeja erityyppisiin tarkoituksiin. Ja nyt sitten kuitenkin huomaavat, että jotkut toimenpiteet eivät koskekaan heitä. Olen tehnyt teille kysymyksen kirjallisessa muodossa, mutta haluaisin tietää, minkä takia olemme nyt paavillisempia kuin paavi itse ja kuka tässä on syypää, komissio vai jäsenvaltiot? Paavi, Paavi on vain yksi, yksi, ja tämä tuntuu aika liberaalta Paavista. Olisi siis hyvä, että tämä, nykyinen Paavi on aika liberaali, tuntuu, että komissio pitäisi toimia samalla tavalla. Donano. Oui, merci, monsieur le commissaire. Kiitos komission jäsenkirjoin teille viime perjantaina. Oli eräitä toimijoita, jotka olivat hyvin huolestuneita liittyen näihin viivästymiin ja vastasitte jo osittain. Ja siihen, että tämä siirtymä tuli 15. toukokuuta 15.6. astetta, se riittää. Ja kyse hän on JA-toimista ja on hyvin tärkeää, että nämä nuoret viljelijät voivat äh, pitäytyä näissä tuomissaan, sillä he muistuttivat, millä nämä nuoret viljelijät, että 96 prosenttia nuorista, jotka, jotka aloittivat tämän toiminnan, oli vielä 10 vuotta samoissa viljelytoimissa, joten on tärkeää, että tämä jatkuu. Dziękuję, panie komisarzu. Kiitos komission jäsen. Nyt olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um, could I say that there is no... Kiitoksia puheenjohtaja. Mitään päätöstä ei ole tehnyt poistaa mitään rahoituksesta, joihin on päätty pitkään sovintoprosessin jälkeen herralla suu uskoakseni. Ehkä voisin kuunnella vastausta, niin sanoisin vain teille, että ei ole mitään aikomusta poistaa sakkoa Ranskalta miljoona euroa aika huomattavan aikaa on mennyt tähän sovitteluun, että ei suinkaan tätä sakkoa ole pois, että olen tästä pahoillani. Sitten porsanlihahinta, kuten tiedätte, olen käsitellyt asiaa viime aikoina ja tämä on myötä vaikuttanut siihen, voitu vakauttaa sianlihasektoria huomattavalla tavalla. Toivottavasti tämä nostaa hintoja tulevina viikkoina mitä tulee muihin hyödykkeisiin, en näe tällaista maitokriisiä Ranskassa, josta puhuitte samaan hintaan maitoa standardissa kuin pari vuotta sittenkin, ja uskoisin jäsenvaltioilla ole mitään pelättävää siitä, että poistetaan, on poistetaan maitokiintiöt. Meillä on erittäin hyvä markkinatilanne, erityisesti lähi missä pystymme saamaan huomattavia lisämarkkinatukia tämän perinteisen tuotannon lisäksi, joka, jota nyt jo käytetään – on lisänneet tuotantoa viime vuonna. Nuoret viljelijät, heillä on erittäin hyvä tulevaisuus maanviljelyksessä ja korostin tätä eilenkin, kun puhuin eri toimenpiteistä Euroopan investointipankista, jotta saadaan aikaan tilanperustamisapua. Haluaisin rohkaista teitä niin, että sanoisitte nuorille viljelijöille, että huomattavaa apua heille on tulossa, jos he haluavat asettautua. He voivat saada varsin hyvän korkoon lainoja, ja, jotta he saavat sitten tuottoa investoinneilleen. Ja nämä lisätuet, joita he saavat suorana tilatukina näiden hyvien lainaehtojen lisäksi, tämä on uusi tilaisuus lähde vielä uus, nuorille viljelijöille. Me odotamme mielenkiinnolla tätä luomusektoria, josta tullaan puhumaan esittelijät ja muut tulevat tekemään ehdotuksia luomusektorista. Odotamme mielenkiinnolla tämän alan kehittymistä. Herra Ferrano jäsenvaltioita viherryttäminen. Haluaisin teiltä omia ehdotuksia siitä, miten voimme täytäntöönpanna ympäristötoimenpiteitä Tämä valiokunta, tämä parlamentti ja ministerineuvosto ovat juuri hyväksyneet uuden uudistuksen tuli voimaan ensimmäinen tammikuuta. Viljelijät tarvitsevat vakautta, ennustettavuutta, ei tarvita uutta politiikkaa ja uudistusta joka vuosi. Viljelijät eivät varmaan olisi tällaista tyytyväisiä, erityisesti kun ajatellaan halunsa taakkaa, joka tästä syntyisi ja markkina äh, myös. Me toteutamme näitä toimenpiteitä, ehkä näin on tehty ennen kuin te tulitte tänne tai kun minä tulin tänne, mutta meillä on yhteinen vastuu siitä, että suojelemme veronkäyttäjien varoja ja toteutamme lainsäädäntöä, josta on yhdessä sovittu. Herra Bove, tämä kuuluu jäsenvaltioille. He päättävät, minkälaisiin, minkälaista va- va- vapaaehtoista tukea halutaan antaa vaikeuksille sektorille. Maat voivat tehdä enemmänkin kuin ehkä tekevät, mutta he, he voivat itse päättää ja valita, antavatko lisätukea silloin tällöin. Joten tämä on tasapaino, joka pitää löytyä, mitä tulee joustoon, mitä annetaan jäsenvaltioille ja, mutta odotamme kuitenkin, että täytäntöönpanevat toimia, jotka sopivat tiettyihin hyödykesektoreihin, jotka ovat paineen alla. Se, mitä sanoitte, että kaikki pitäisi olla eh, erotettua tukea. No odotamme mielenkiintoa teiltä ehdotuksia aiheesta jatkossa. Rova Enera, te mainitsitte saman joustokysymyksen, tämä on annettu jäsenvaltioille. Heillä on paljon itsemääräämisoikeutta kyllä. Olen kyllä samaa mieltä, joskin huolesta sanotte, mutta eh, maksutuista syntyy tiettyjä vääristymiä, mutta että, että nämä erot löytyvät myös alueiden välillä, ei vain maiden välillä, ja pidämme silmällä kyllä tätä ilmiötä ja päätöksiä, joihin jäsenvaltiot ja alueet ovat päätyneet ja minkälaisia vaihtoehtoja ovat valinneet täytäntöönpanon puolella. Mutta tämä on huolenaihe ja kiinnitän, olemme siitä kyllä tietoisia Ehkä voisit tehdä tästä ehdotuksen. En ihan ymmärtänyt kunnolla, miten tämä vaikuttaa omaan jäsenvaltionne, kun täytäntöön pannaan YMPn peruskysymyksiä. Haluaisin kuulla sitä enemmän. Sitten aina tähän mennessä on ollut ristiriita suuremman tuotannon ja ympäristökysymysten välillä. Minä en allekirjoita tätä konfliktia, missä ne kulkevat rintarinnan ei ole potentiaalia maataloudessa jo, tulevaisuudessa, jos ei ole hyvää ympäristöpolitiikkaa olemassa myös. Jos emme suojele luonnonvarojamme, suojele lasten lisääntymisterveyttä ja ota huomioon pitkän aikavälin näkemykset, niin silloin viljelijäyhteisö tulee tässä häviämään aivan erityisesti ja maaseutualueilla, joten meidän pitää käydä tätä keskustelua säännöllisesti ja muistuttaa siitä, mikä on tärkeää maatalon tulevaisuudessa. Ja se on kyllä luonnonvarojen suojelu. Ja mielelläni kävisinkin tätä keskustelua ihan milloin tahansa ja hyvä hetki tälle on, kun tarkistamme ekologisten alan, alojen sääntelyä. Sitten vuosittainen järjestelmä on nyt olla käytössä. Tiedän, että riskiperusteinen lähestymistapa on tämä viimeinen muotisana, mitä tulee siihen, miten asioita hoidamme. Meidän täytyy suojella veronmaksajien varoja en, minun täytyy osoittaa budjettiyksiköllä, että kunnolliset tarkastukset ja vuosittaiset tilintarkastukset toimivat ja ovat käytössä, mutta uskoakseni on kyllä tilaa, kun ajatellaan eri mahdollisuuksia. Miten voimme vähentää pap- paperityötä, byrokratiaa, ehkä näin voitaisiin auttaa siinä, miten voimme vähentää hallinnosta taakkaa josta seikkaat koko prosessi pitää käydä läpi joka vuosi mutta en ole kyllä huom- löytänyt tälle vielä ratkaisua, mutta sitä todellakin kannattaa tarkastella. Mutta sitten yhdistyneen kuningaskunnan maksut, tuet, oli ongelmia tietojärjestelmässä. Toivottavasti eh, nämä maksut voidaan tänä vuonna tehdä, mutta tämähän riippuu eh, yhdistyneestä kuningaskunnasta. Heidän pitää hoitaa tietojärjestelmässä kuntoon. En, ole itse tässä, en voi tässä auttaa. Sitten otettiin esille, että että hedelmä- ja vihannesala on ongelmana maaseudulla, mitä tulee monimutkaisiin sääntöihin. Ehkä voisitte alkaa hiukan enemmän tietoja tästä, mutta haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että me tarkastelemme hevi-alaa todennäköisesti ensi vuonna. Sitten herra Donano mainitsi vaikeudet, joita meillä oli, kun löysimme ratkaisun Ranskan viranomaisten kanssa näistä alueista. Te olette muuttaneet järjestelmää Ranskassa, alueista järjestelmää, alueellinen järjestelmä on saatu aikaan ja se on ottanut esille uusia ajatuksia, uusi lainsäädäntö, joka kuuli vuoteen 2013, niin tämä tarkoittaa, että pitää muuttaa asioita niin, että tämä lainsäädäntö näkyy myös Ranskan tilanteessa, mutta olemme tulleet johtopäätöksiin sen suhteen, miten voimme kohdentaa tukea viljelijöille, jotka elävät luonnonhaitta-alueilla, vuoristoilla ja muualla. Ja toivottavasti Tätä, tätä kautta voidaan myös auttaa nuoria viljelijöitä, jotka tuottavat näilläkin alueilla. Minä myönnän, että aina on ongelmana saada ihmisiä mukaan maanviljelykseen. Ei voida hyväksyä tätä tasoa, vain 70 prosenttia on nuoria. Joten ilmoitus, jonka eilen tein, on toivottavasti yksi lisäkannustin nuorille viljelijöille, jotka ovat hyvin päteviä koulutettuja, jotta he voivat saada matalalla korolla lainaa, jotta voivat investoida ja lainoja jopa 10-18 vuotta, vuotta, jotta voivat asettautua kunnolla sen jälkeen, kun ottavat tilan haltuunsa. Kiitoksia. Pani pani Kiitoksia komission jäsen Rovedoits. Uh, thank you. Kiitos, uh, puheen... Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Tämä keskustelu on tervetullutta ja sitoumuksenne yksinkertaistamiseen on myös tervetullut. Toivottavasti tämä kantaa helmää viljelijöille ja tuottajille. Viimeisten viikkojen aikana Pohjois-Irlannissa olen käynyt eri kokouksissa. Siinä on käsitelty YMPn täytäntöönpanoa. Siellä on ollut yli tuhat viljelijätuottajaa paikalla, joten tänään voin kertoa teille hyvin luottavaisena, että he ovat kyllästyneet byrokratiaan, seuraamuksiin, siihen, että selkeyttä puuttuu, ja he ovat turhautuneita siihen, että YMP pakottaa heidät täyttämään hakemuksia. He eivät voi keskittyä laadukkaaseen eh, ruokan ja elintarvikkeisiin. Ja mitä tulee perjantai-illan keskusteluita kävitte Ulsterviljelijöiden kanssa, no tässä on kyse järjestelmän monimutkaisuudesta vaikutus Pohjois-Irlantiin monille tuottajille, jotka ovat siirtyneet tähän sen yhteen maksujärjestelmään. On ottava huomioon ja totta kai pitää miettiä näitä maiden tukikelpoisuusperiaatteita. Ne ovat hyvin monimutkaiset. Kiitos puheenjohtaja. Komissaari, ja Komissaari, minä luotan teihin kyllä, kun te pyritte yksinkertaistamiseen, mutta maanviljelijänä kuitenkin, kun minulla on kokemusta 34 vuoden ajalta, voidaan todeta, että kaikki maatausuudistukset ovat aina olleet entistä byrokraattisempia tämän kokemuksen rinta-äänellä. Toivon, että nopeasti asioita käydään lävitse ja toivon, että sitten kun heinäkuussa veden arkastus tehdään, ja sitten kun neuvoston johtopäätökset saadaan heinäkuussa, voidaan asioista vielä keskustella. Kaksi konkreettista asiaa. Oikeastaan haluaisin tietää, kuinka Agri-pääosasto tekee yhteistyötä ympäristöpääosaston kanssa, kun tarkastellaan luonnonhaitta-alueita. Tämä on erittäin tärkeä asia meidän kannaltamme katsottuna. Pysyvä nurmi ja niitty, laidun sen jälkeen, kun tuomioistuimen päätös saatiin näistä kysymyksistä, olemme hieman huolissamme. Ja minun täytyy myöskin sanoa, että viherryttäminen on asia, johon viljelijät suhtautuvat myönteisesti. Me haluamme kuitenkin järjestelmä, joka on joustava ja mielekäs. pinta että pitää yhdistää muihin tukiin juovasti niin, että ei viljelijä joudu tekemään kaksinkertaista paperityötä. Vajuso. Muchas gracias, komission. Kiitoksia komission jäsen, kiitoksia puheenjohtaja. En halua puhua niinkään ylänteestä, vaan puhua rikkaasta asiasta nimittäin kasviterveydestä. Arvoisa komissaari, tehän tiedät, että meillä on vakavia ongelmia tiedän bakteerin kohdalla, joka jyllää Mansassa, Espanjassa ja Italiassa myös – nämä taudin aiheuttajat ovat tuolle tuonin mukana, niin kuin ESA, äh, eli Tarkoitusvirasto on osoittanut. Aiotaanko todellakin ryhtyä nyt tehokkaisiin toimiin, jotta lopultakin saataisiin aikaan niin kuin eläinterveyden kohdalla tällainen myönteinen lista, jotta vältettäisiin se, että kaikki tämän tyyppiset taudit eh, eivät päätyisi kasveihin. Tehän tiedätte, että Etelä-Euroopassa sairauksien, vitsauksien leviäminen tapahtuu varsin nopeasti ilmaston takia. Joka kerta meillä on vähemmän mahdollisuuksia käyttää kasvitorjunta-aineita. Me tarvitsemme myönteisen listan, mitä tulee tuontiin. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että tulitte vieraaksemme. Minulla on sellainen vaikutus, että olisin kuin tämä kinkku viipale voilevän välissä. No toisaalta komissio selittää meille tiettyjä asioita ja toisaalta hallitukset selittävät jotain muuta. Tulee yksinkertaistamiseen ja tekstien soveltamiseen komission jäsen ehdotussa. Otetaan pystyn internetsivut, jossa ovat nämä perusperiaatteet, jotka eri jäsenet ovat antaneet tulkinnoista. Ehkä sitten yhdessä voimme tarkastella tätä monimutkaista tilannetta mikä hinta on yksinkertaisella, mutta uskon, että se olisi hyvin luettavaa. Sitten meillä olisi visio siitä, mitä tapahtuu eri EU-valtioissa. Paljon kysymyksiä on täällä jo käsitelty. Haluaisin palata näihin maiden tukikelpoisuuksiin. Lähetin edeltäjälle kirjallisen kysymyksen, joka liittyy Etelä-Ranskan maihin. Tämä oli selvää, joten emme laittaneet siitä mitään perusotuksessa, mutta tällä hetkellä kentällä kun pannaan täytäntöön näitä asioita, niin on mahdotonta soveltaa näitä asioita, joten pitäisi olla niin, että se mitä komissio on aikaisemmin, se päätisi edelleen. Pan poseł Belder. Edustaja Belder. Ja dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, eh, puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Tässä puhuttiin sertifioinnista ja viherryttämisestä. Nyt minulla on tällainen peruskysymys. Kun ajatellaan, että ekvivalenssisertifiointi yksi maa on hyväksynyt tämän, esimerkiksi maisin kohdalla Ranskassa, pitääkö muiden maiden sitten seurata, antaa sama sertifiointi vai antaa tämä mahdollisuus omille viljelijöille? Sitten toinen lisäkysymys, onko tämä, tästä, pyritäänkö tätäkin menettelytapaa yksinkertaistamaan? Kiitos. Kiitos. Kiitoksia, Eera Kusmiuk. Kiitoksia paljon puheenjohtaja komission jäsen. Toivon, että voin ilmaista nyt toivekuuteni. Toivon todellakin, että yhteistä maatalouspolitiikkaa voidaan yksinkertaistaa ja tätä koskevaa päätös voidaan nopeasti hyväksyä neuvostossa ja parlamentissa niitä jo tämän vuoden aikana. Viljelijät voivat kokea tämän käytännössä. Olisi esitetty teille kysymyksen hieman eri asiasta. Eurostatin tilastojen mukaan puolalaiset viljelijät vuonna 2014 omasivat tulotason, joka oli 6 prosenttia alempi kuin aiempana vuonna. Tulotaso oli laskenut suurelta osin. Tämä johtuu Venäjän vientikielosta. Esittäisinkin teille kysymyksen. Vuonna 2015 YMPn yhteydessä myöskin kriisi paranto Ajatteko te käyttää tätä kriisivarantoa tällaisessa tilanteessa, jossa on käytössä sanktioita ja varsinkin kun tiedetään, että sanktiot tulevat kestämään koko vuoden 2015. Otanko tämä varanto käyttöön? Haatlikamp. Kiitoksia. Rova Ja, dank wel. Eh, Kiitoksia. Kiitäisin komissaaria, että on tullut kokoukseemme. Tämänhetkinen eurooppalainen maatalouspolitiikka. se on esimerkiksi pien, pientiloilla seitsemän tilaa lopettaa toimintansa tuotannon lisääminen maataloudessa ei uhkaa vain viljelijöitä, vaan se on uhka myös eläinten hyvinvoinnille. Voitteko kertoa, mikä rooli eläinten hyvinvoinnilla tulee olemaan, kun yksinkertaistan YMPtä? eläimet tarvitsevat yksi tehokasta lainsäädäntöä, joiden kohdalla ei ole mitään sääntöjä olemassakaan. Voitteko kertoa, auttako lyhyellä aikavälillä sääntää esimerkiksi ö, kani, kanien ö, hoito, hoidosta? Kiitoksia. Ja YMP pitäisi mielestäni kyllä poistaa. Dziękuję pan poseł Jana. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ich freue mich also, also Kiitos komission jäsen. Olen iloinen siitä, että YMPn uudistus on teidän toiminne keskiössä. Käytännön kokemukset maatalouspolitiikan uudistamisesta, esimerkiksi pintalatuista, ovat moninkirjavatta. Nyt on puhuttu siitä, että lykättäisiin uudistuksen täytäntöönpano siksi, että hallintopuolella on viiveitä. Minun jäsenvaltaisen esimerkiksi tietojärjestelmä, joka liittyy viherrettämiseen, on ollut äh, asiat on kehitetty ja jos on ollut hieman, jos on ollut hieman kitkaa. Mikäli seuraamuksia siitä, että viherryttämistä ei noudateta, aiotaanko tätä sanktioita ottaa käyttöön vai lykätäänkö tätä asiaa vuoteen 2016. Viljelijöitä auttaisi, mikäli viherettömyys sääntöjen noudattamatta jättämisen sanktiot otettaisiin käyttöön vasta vuonna 2016. Tämä merkittävällä tavalla auttaisi byrokratian purussa. Tämä kovin paljon yksinkertaistaisi asioita. Kiitos. Thank you, Chairman and Committee. Kiitos puheenjohtaja pahoittelut, että myöhästyin. Saavuin Irlannista vasta. Olen keskustellut viljelytuotteiden kanssa viime viikkoina ja sama tarina toistuu. He ovat turhautuneita. Varmasti olette itsekin sen ymmärtäneet, että valvojat siis saapuvat tiloille. Heillä on tarkoitus suorittaa tarkastuksia muun muassa eläinten terveyttä tai muita asioita tilatarkastuksessa. Sitten kun tarkastavat paikalla, he sanovat jotakin ikään kuin, että olen nyt täällä, joten voin samalla tutkia maan tarkastuksen samalla, ja se aiheuttaa turhautuneisuutta totta kai, ja vileitä tuottajat saavat vaikutelman, että heillä on valinnan varaa, vaikka heille tulisi olla tietty määrä päiviä tai viikkoja etukäteen tieto näistä tarkastuksista. Ja jos, no, yksinkertaistamisen myötä, jos ainoa mikä siitä seuraa, että olisi kiellettyä tehdä näitä paikan päällä tapahtuvia tarkastuksia tällä tavoin ilman ennakkovaroitusta, ja että viljelijät saisivat mielenrauhan. Totta kai niitä tarvitaan eläinterveyden tai elintarviketerveyden takia, mutta tässä tarvitaan ennakkoilmoitus. Se pitää antaa viljelijätuotteille. Kiitos. Pan poseł Glezos. Kiitoksia puheenjohtaja. En koskaan tule unohtamaan ensimmäistä kertaa, kun tulin tänne valiokuntaan. Te puhuitte silloin erittäin tärkeästä aiheesta. Εάν Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ο αγρότης θα βρίσκεται... Jos jatkamme tässä tilanteessa, tulemme näkemään, että viljelijät joutuvat erittäin vaikean tilanteeseen. Puhumme nyt näistä välikäsistä. Mitä tapahtuu välittäjille? Tämä ongelma on myös eri maatalouteen liittyviin ammatteihin maataloussektori on ensimmäinen sektori, johon maan toiminta perustuu. Koko kansantalous perustuu maatalouteen, eikö näin olekin? Mitä tulee Kreikkaan esimerkiksi? Voimme nähdä, että on tuhansia kasvilajeja ja monia lajeja, joita ei ole olemassakaan muissamassa, kuten kioksella kasvat kasvat tai, tai kosanin safra, Sahrami ja on monia muita yrttejä. Ja tämä kaikki pitää ottaa huomioon. Samoin fetajuusto. Uskon, että tähän kuitenkaan asia ei ole sanonut vastausta. Sama koskee öljyä. öljyä, kiitos. Kiitoksia. Herra Turn off this mem- puheenjohtaja, saisinko laittaa pois tämän puhujan mikrofonin joka kerta? Hän ylittää tämän puheajan räikeästi. Bez komentarza. No comment. Yy, Ei mitään kommentteja tähän. Poseł Delay. Delay. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta komission jäsen. Kiitos, että tulitte kuuntelemaan huomioitanne. Minä olen myös maanviljelijä. Mepin lisäksi minäkin kohtaan niin kuin paljon eurooppalaiset jalkaisviljelijät tätä vaikeutta, joka liittyy YMPn uuden version täytäntöönpanoon. Ja tiedän, että muun muassa muissakin EU-maissa tämä ongelma on myös läsnä. Kyse on näistä suorin tukien siirtymästä kohti uutta perusjärjestelmää. Mielestäni tässä on porsanreikä, joka pitäisi täyttää nopeasti, sillä se saa aikaan paljon huolta ja vaikeutta, kun pyritään siirtämään tila toiselle omistajalle. Kiitos. Dziękuję. Mam jedno pytanie. Panie komisarzu, czy... Kiitoksia. Minulla on yksi kysymys arvoisa komission jäsen. Onko mahdollista alkaa pääosasto Agrissa tällainen työryhmä, joka antaisi vastauksia jäsenvaltioiden kysymyksiin, jotka voitaisiin sitten julkistaa myös, jotta voimme saada, miten tulkitaan näitä yleisesti kysyttyjä asioita. Ja jos sallitte, ehkä nyt olemme käyneet puhujalistamme läpi, joten haluaisin vielä teidän vastaavan. Lopuksi olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman, and uh, I agree with... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä siitä, mitä Rova Dots sanoi. Liian paljon hallinnollista taakkaa. Ja tästähän nyt on kyse keskustelussa. Tarkastelemme mahdollisia ehdotuksia, joilla voidaan vähentää taakkaa sekä maksuvirastojen että tuen saajien suunnalla. Tukikelpoisuus on jäsenvaltioiden vastuulla pitkälti. Nyt katsotaan, kuinka pitkälle tässä voidaan myöskin yksinkertaistamista saada, saada aikaan. Rova Müller, Agri ja Envi päästöt tekevät hyvin läheistä yhteistyötä ja päästöstotta jatkuvasti kuulevat toisiaan. Meillä on hyvä työsuhde eri pääosastojen kesken. Tietystikin joskus tulee pientä kiistaa, mutta kun on kyse maaseudun kehittämisestä ja tähän liittyvästä tulkinnasta. Uskon, että on sujunut suhteellisen hyvin. Rova Ajuso mainitsi erittäin tärkeän uuden seikan, joka liittyy olivi- ja sitruspuiden tauteihin. Lähinnä tämä kuuluu kollegani toimialan komissaari Andre Kaites vastaa kasvinterveyskysymyksistä, mutta me teemme kyllä yhteisen tutkimusneuvoston kanssa yhteistyötä löytääksemme asianmukaisia ratkaisuja tämän tyyppisiin uusiin sairauksiin. Nämä saattavat olla vakavia ei pelkästään Italian ja Espanjan kannalta, vaan jatkossa myöskin muiden jäsenvaltioiden kannalta. Tiedän, että komissaari Andrew Kaites erittäin aktiivisesti pyrkii löytämään ratkaisuja tähän ongelmaan ja me tuemme häntä tässä työssä. Rova Dantin esitti merkittävän huomion, joka liittyy jäsenvaltioiden tulkintoihin ja DG Agrin tulkintoihin. Uskon, että meidän täytyy tarkastella tuloksia, joita on saatu niistä päätöksistä, jotka liittyvät panoon YMPn osalta jäsenvaltiossa, ja katsoa, mikä oli alkuperäinen tarkoitusperä, jotta voidaan tarkastaa tuloksia ja alkuperäisiä tarkoitusperiä ja näiden välistä korrelaatiota. Pyydän, että pääosastoni aloittaa tämän työn niin pian kuin mahdollista. Uskon, että tämä voi olla hyvinkin valaisevaa. Minun täytyy sanoa, että en tunne teidän ongelma, joka liittyi puu- tai metsäalueisiin, mutta voin palata myöhemmin. Sitten totesi, että ekvivalenssi, vastaavuus on jäsenvaltioiden asia. Viisi jäsenvaltiota pyysi tällaista päätöstä ja ne kaikki saivat sen. Mitä jäsenvaltioita pyytää, emme voi asialle paljonkaan tehdä. Teidän oma jäsenvaltionne, mikä ei sille pyytäneet, että vastaavuus on päätöstä toisin kuin Ranska ja Espanja pyysivät viljan osalta, niin totesin, että tämä on jäsenvaltioiden oma valinta valita eri vaihtoehdoista. Kosmiuk esitti oman kysymyksensä. Ymmärrän kyllä sen, että puolalaisten viljelijöiden ja muiden, monien muidenkin viljelijöiden tulotaso vuonna 2014 ei ollut kovinkaan hyvä. 6 prosentin tulotason putoaminen oli suhteellisen pieni verrattuna monien Baltian maiden viljelijöiden tulotason laskuun Venäjän viltikiedon osalta. Minä pystyin hedelmä- ja vihannesalan ja maitoalan suhteen vuonna 2014 ryhtymään toimiin ilmantakriisin varantoon jouduttiin kajoamaan, eikä löydykö mukaista pyytää, että jäsenvaltio, ja viljelijöiltä leikataan suoria tulotukia tämän Venäjän vientikilon vuoksi, joten pystyimme löytämään varoja heidän tukemiseksi muualta kuin kriisivarauksesta. En usko, että te nyt vaaditte kriisivarannon käyttämistä siihen, että viljelijöille maksetaan suoria tulotukia siksi teidän tulotasonsa on laskenut. Me autamme kyllä, ja me lainamme tukiohjelmia heidän ja vihannesalan suhteen varsinkin Puolassa. Tästä on merkittävää hyötyä. 155 000 tonnia omenoita voitiin Puolassa vetää pois markkinoilta tukitoimien avulla, ja me onnistunut avaamaan DG Sante pääosaston kanssa markkinat Yhdysvalloissa ominoiden päärinoiden osalta, ja tämä on erityisen hyödystä myöskin Puolan kannalta. Orova Häsenkamp mainitsi eläinten hyvinvoinnin. Tämä kuuluu myöskin komissaari Andrew Kaitten toimialan. Hänen kanssaan voitte ottaa tämän asian puheeksi, mutta kyllä kaikissa jäsenvaltioissa on maaseudun kehittämisohjelmassa joustoa, joilla voidaan, joilla voidaan parantaa eläinten hyvinvointia. Joskus jäsenvaltiot toimivat tässä suhteessa paremmin kuin jotkut muut. Joustoa jäsenvaltiolla kyllä on. Ne voivat investoida, satsata eläinten hyvinvointia parantiviin toimiin. Mutta eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista vastaava komissaari voi paremmin vastata tähän kysymykseen. Se, että viherryttämistä lykättäisiin vuoden 2016, niin ei tämä nyt oikein vetele. Voitte kyllä antaa esimerkkiä muista seikoista, joiden suhteen täytäntöönpano parantaa, mutta viherryttämistä ei ota lykätä. Mutta ehkä te voitte kertoa minulle, kuinka voidaan viherryttämissääntöjä pistää paremmin täytäntöön niin, että ne heijastelevat teidän huolianne ja vastaavat niihin. Sääntöjen harmonisointi jäsenvaltioiden kesken on erittäin tärkeä kysymys. Olen samaa mieltä maanviljelijöille suorittavista ilmoituksista ja tiedottamisesta. Pitäisi jonkinlainen maanviljelijän peruskirja, joka laadittaisiin jäsenvaltioiden tasolla, jossa otettaisiin huomioon kaikki nämä seikat mukaan luettuna ilmoitusmenettely. Ja myöskin ne aikarajat, joiden sisällä täytyy ilmoittaa siitä, että tilalla tehdään tarkastus esimerkiksi. Uskon, että tämä pitäisi ottaa esiin jäsenvaltioiden tasolla, mutta kannattaisin sitä, että jonkinlainen viljelijän perusoikeuskirja laadittaisiin kussakin jäsenvaltiossa, ja tässä määriteltäisiin nämä sääntöjä liittyvät eri tarkastuksiin, koska harvalla alalla on näin paljon tarkistuksia, tilakohtaisia tarkistuksia erinäistä syistä johtuen. Ja tuskin yhdenkään jäsenvaltion alalla on sellaista sektoria, johon yhtä paljon kohdistuisi sektoria tällaisia tarkastuksia ja yhtä paljon oli, yhtä suurista rahamäärästä olisi kyse, joten tällainen peruskirja voisi olla hyvä. Muistuttaisin Heraklesista, Kreikan edustajaa, siitä, että toimimme erittäin aktiivisesti ja pyrimme suojelemaan maantieteellisiä merkintöjä kaikissa kansainvälisissä sopimuksissa ja neuvotteluissa mukaan luettuna juuston ja viinin merkinnät, ja näin on jatkossakin. Voin todeta teille myöskin, että Ilomielin teemme yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa, kun on kyse maaseudun kehittämisohjelmasta. Me voimme hyvinkin paljon auttaa kreikkalaisia viljelijöitä, mikäli saamme Kreikan viranomaisilta vastauksen, jota on odoteltu joulukuusta 2014 saakka. Kyse on Kreikan maaseudun kehittämissuunnitelmasta. Tätä koskeva tietoa komissio ei vieläkään saanut. Sitten kun se saadaan, komissio voi auttaa kreikkalaisia tuen saajia saamaan tukea maaseudun kehittämisohjelmasta. Olisi erittäin hyödyllistä, mikäli Kreikka tämän asiakirjan toimittaisi. Sitten nämä perusmaksut. Pidämme, pidämme asiasta tai emme, niin nyt pistetään täytäntöön sitä politiikkaa, josta on päätetty, ja meidän täytyy päästä siihen tavoitteeseen, josta yhteislainsäätäjät sopivat keskenään. Ja samalla pyritään vähentämään hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistamaan asioita. Esimerkiksi ympäristömaksujen määritelmä, maksujen määritelmät, joita viljelijät saavat, eivät ole helppoja asioita. Mutta tämä keskustelu, jota viittaatte, täytyisi käydä ehkä sitten, kun yksi vuosi on kokemusta näiden ympäristömaksujen toteuttamisesta. Ja sitten voidaan tarkastella, miten te näette tämän politiikan toteutumisen ja muutostarpeen. Joten puheenjohtaja, meillä on erityisyksikkö DG Agrin sisällä. Jäsenvaltiot ja parlamentin jäsenet voivat ottaa yhteyttä tuon erityisyksikköön, mikäli he haluavat vastauksia. Kannustaisin ihmisiä, joilla on tulkintoja koskevia kysymyksiä vaalipiiristään, ottamaan yhteyttä tuohon erityisyksikköön. Sieltä saa selvennyksiä ja tietoa täytäntöönpanosta. Tiedän puheenjohtaja, että meiltä toivotaan asiakirjaa, jota valiokin, valiokunta voisi tarkastaa. Minä ihan tahallaan en jätin täysin asiakirjan laatimatta, koska te voitte kertoa minulle kaikista näistä ongelmista, jotka liittyvät YMPn täytäntöönpanon. Ja sitten te voitte ehdottaa omia ratkaisuja, mikä te tunnette ongelmata. Ja uskon, että teillä on myöskin ehdotuksia. Minä tulen jatkamaan tällä tavalla jatkossakin. Aion keskustella eri sidosryhmien ja parlamenttien parlamentin kanssa ja myöskin ministeriöstön kanssa löytääkseen ratkaisu. Siksi tein tämän ehdotuksen. Ja mikäli valiokunta haluaa edetä tällä saralla, te voitte itse työstää tätä asiaa laatia valiokunta sen mietinnön ja ottaa siinä esiin seikkoja, jotka teitä huolestuttavat. Tämän halusin jälleen kerran ottaa esiin. Kenties sitten kesä-heinäkuussa saatte tämän mietinnön aikaan ja sitten voidaan tarkastella tämän mietinnön sisältöä ja keskustella siitä, koska haluamme hoitaa asiat asianmukaisella tavalla. Me haluamme luottaa myöskin teidän asiantuntemuksiinne ja niin kokemuksiin, joita jäsenvaltioista ja ne on saatu aikaan. Ja mikäli valikunnan olisi yhteinen kanta, tämä auttaisi meitä kovasti, koska neuvosto sitten muodostaa oman kantansa kesä-heinäkuussa myös jakoś pominęliśmy jedno zgłoszenie, czy było ono... Kiitoksia kovasti. Uskon, että unohdimme tässä yhden henkilön herra. Eikin, olkaa hyvä ihan lyhyesti vielä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Kommissar. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, kiitos siitä, että olette täällä tänään. Kiitoksia myöskin siitä, että te panostatte yksinkertaistamiseen. Ja tällä on periaatteessa myönteisiä vaikutuksia yksinkertaistamisella. Tarvitsemme selkeät yksinkertaiset säännöt ja vähemmän byrokratiaa maaseudulle ja maatalouteen. Mutta kun tarkastellaan eläimiä, kasvia ja biologista monimuotoisuutta, tämäkään puoli ei saa kärsiä. Joidenkin vuosien kuluttua sitten nähdään, ovatko säännöt tuoneet myötäistä vaikutusta vai eivät. Kaiden kasvattajan ja viljelijän kannalta katsottuna olisi hyvä, mikäli missä säännöksiä jatkuvasti laadettaisiin ja kenties voisi vaikuttaa myöskin kollegoihinne ja esittää heille kysymyksiä, joka liittyy eläinten suojeluun ja eläinten terveyteen niin, että tätä puolta käsitteettäisiin sellaisella tavalla, että toimitaan mielekkäästi ja vastavuoroisesti voidaan tukea antaa muille osapuolille. Ja kun tulevina vuosina maatalouspuoliseksi saattaa nämä eläinten hyvinvointiin, niin että elämät eivät niin kuin tähän saakka ole pelkkiä tuotannon tekijöitä tai pelinappuloita niin toivottavasti tähän päästään, että eläimiä ei pidetä enää tällaisina lypsylehminä niin sanotusti, pelkästään rahan tuotantovälineenä. Se huomio. Herra Jaar ei puhunut siitä täysin luovuttaisin viheryttämisestä. Hän puhui seuraamuksista, jotka tähän liittyvät. Niiden pitäisi alkaa 2016 eikä 2015. Well, I know you have all, I know Mr. Tiedän, että Jar on kuullut jo minun sanovan sen, että emme aio asettaa seuraamuksia, joka liittyisi viehdyttämiseen ensimmäisen kahden vuoden aikana, joten varmasti suhtautuu tähän myönteisesti ja myös se vaikutelma, jonka oletamme, että maanviljelijä on liittyen tähän ekologiseen alaan, niistä on siirretty myös 2012 asti, joten onko teillä vielä tähän liittyen kysymys No, haluan vastata herra Ekille. Minä kannatan voimakkaasti ympäristöehtoja, joita pitää asettaa. Haluamme tehdä sen niin yksinkertaisesti kuin mahdollista, kuten tulette saamaan tietää. Pyrimme siis suojelemaan biodiversiteettiä ja voin varmistaa teille, että osana näitä kuulemisia niin ympäristöpääosasto on hyvin aktiivinen pyrkiessään varmistamaan, että nämä otetaan huomioon, jos pohditaan siis muun muassa näiden asioiden täytäntöpanoa. Kaikki haluamme nähdä korkeat mahdolliset standardit eläinten hyvinvoinnille. Paljon etystä on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana. Ja pyrin käyttämään hyvää tahtoani ja pyrin puhumaan kollegalleni, jotta päästään tähän suuntaan. Panie komisarzu, bardzo dziękujemy. Arvoisa komissaari, kiitoksia kovasti. Kiitoksia kaikista vastauksistanne. Uskon, että nyt meillä on täällä valtaiset odotukset päällä koskien teidän avoimuuttanne ja pitkälle meneviä päätöksiänne. Me kovasti, meillä on paljon toiveita näiden muidenkin päätösten kohdalla ja toivon, että huomasitte täällä valiokunnassa hyvin sen ilmapiirin ja että meidän huomistamme sen, että toiveemme ovat korkealla. Te todetaan vaikeita, rohkeita päätöksiä ja me haluamme alkaa työn nopeasti niin, että 2015 olisi tällainen maltillisempi läpimenovuosi, että saamme enemmän tietoja, selvityksiä asiasta ja tämä varmastikin auttaa hillitsemään viljelijöiden pelkoja, että ymmärrämme myös heitä paremmin. Meidän pitää selittää enemmän ja paremmin. Ja kun poliisi pysäyttää että hän te aina saa sakkoa, joskus saa vain pienen moitteen. Tästä nytkin on myös kysymys. Me toivomme lisäkeskusteluita teidän kanssanne ja toivomme, että meidän suhteemme pysyvät ihan yhtä hyvinä kuin nytkin. Kiitoksia kovasti komissaari, kiitoksia pääjohtaja, kiitoksia kaikille komission edustajille ja valiokunnan edustajille. Ja kiitos kaikille, jotka hoitivat tämän kokouksen näin sujuvasti tänään. Jedna minuta przerwy technicznej. One minute break. Jeden minuutin tekninen tauko. Szanowni Państwo, po tej intensywnej pracy i spotkaniu. Nyt e, jatkamme kokoustamme. Komissaari on nyt tavattu, joten siirrymme muihin asioihin estyslistalla. Euroopan strategisten investointien rahasto on seuraava aihe. En enää kerta tästä enempää, koska kuten te tiedätte, meidän esittelijämme on Alberta De. Ja ainakin hänelle saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin kollegoille siitä, että he ovat antaneet minulle tehtävän laatia mietin takalausun asiasta. Puheenjohtaja Juncker on ilmoittanut eurooppalaisesta investointi ohjelmasta, jota me haluamme tukea. Tähän tiedätte, että kaiken kaikkiaan kyse on 350 miljardin investoinneista. Olen laatinut tämän lausunnon luettuun komission ehdotuksen ja valitettavasti tässä ylipäänsä ei mainittu maataloutta ollenkaan. Siksi olen lisännyt maatalouden kaikkiin kohtiin, mihin vain voi lisätä. Ja varjoistettelijoiden kanssa olen keskustellut esimerkiksi sosiaalidemokraattien varjoistettelijan kanssa, kun keskustelun hän oli täysin samalta minun kanssani. Ja aina niissä kohdissa, missä on ollut mielekästä, olen maininnut, maininnut maatalouden ja maaseudun esimerkiksi tarkistuksessa kaksi maaseutualan yritykset olen maininnut ja talouskasvun ja työpaikkojen säilymisen tärkeiden maaltapaan estämiseksi. Ja muissa kohdissa olen maininnut maaseudun. Tietystikin se on, kun on kyse infrastruktuuritoimista, digitaalisesta taloudesta ja liikenteestä. Nämäkin olen maininnut tarkistuksessani. todennut myöskin, että kun on kyse maksujärjestelmistä ja byrokratiasta, oletan, että ilman lisäbyrokratiaa uusia maksujärjestelmiä, jotka heikentävät rahaston talouden tehokkuutta, pitäisi pyrkiä asioita muokkaamaan. Ja kun on kyse monista epäsuotuisista alueista ja maaseutualueista ja syrjäisemmistä alueista, nämä toivoisin erityistavalla otettaman huomioon investointien yhteydessä. Investointiohjelman pitäisi luoda lisää arvoa. Tutkimus kannattaa ihan taatusti mainita. Ja, ja niin kuin tänäänkin asioista puhuttiin, toden, toden tässä, totean tässä, että tässä täytyy toimia niin, että lisää järjestelmiä ja byrokratiaa ei synny. Mitä tulee tarkistuksen 11 puolestaan? Siinä totean, että kun on kyse eurooppalaisista rakenneinvestointirahastoista, tässä yhteydessä mainitaan myöskin maatalousrahasto. Jälleen kerran yksi kohteessa mainitsin maatalouden, joka oli unohtunut kokonaan. Olen tehnyt tarkistuksia eurooppalaisten viljelijöiden ja maaseudun asukkaiden etuja silmällä pitäen ja otot myöskin äärimmäisten reuna-alueiden ja saarialueiden erityisessä aseman ja tämä pitäisi ottaa erityisellä tavalla huomioon. Toivon, että kollegat tukevat näitä tekeminen tarkistuksia, koska varmaan tulee muitakin tarkistuksia, jotka täydentävät tekstiä. Ja olen ilomielin valmiissa keskustelemaan näistä lisätarkistuksistakin, mikäli menevät samaan suuntaan ja tukevat minun tekstiäni. Ja toivon, että tästä yhteensä, yhdessä saamme laadittua hyvän lausuntotekstin. Bardzo dziękuję panie pośle. Proszę o wypowiedzi pani panu. Kiitoksia. Nyt Rova Aguilera, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä uskon, että mietintö, jonka herra Dess on laatinut, on tärkeä, koska maataloushan oli täysin poissa koko Junckerin suunnitelmasta. Ja mielestäni tämä on nyt ihan hyödyllistä toimintaa. Ei voida sulketta pois, koska juuri sekin argumentti on, että yhteinen maatalouspolitiikka on, siis yhteisöpolitiikkaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sen pitää kuulla tähän järjestelmään. Yksi asia kiinnittää erityisesti huomioni. Tämä rajoitus, joka asetetaan missä määrin yritykset voi, voi olla vain 3000 työntekijää, sitten puhutaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä 3000 työntekijää. Siinähän on aika paljon työntekijöitä, joten mielestäni tämä raja on aika korkealla. Näin ollen uskon, että täytyy tukea pk-yrityksiä, asettaa tämä raja paremmalle tasolle Muuten tässä on kyse varsin suurista yrityksistä. Sitten vielä toinen kysymys, jonka haluaisin esittää. Nämä lisävarat pitäisi suunnata asioihin, joita ei ole vielä otettu huomioon, niin että todellakin on kyse uusista kysymyksistä ja että niihin liittyy tällainen lisä täydentävä luonne ja ainoa todellinen tavoite oli se, että luottaisiin työpaikkoja, jotka ovat niin tarpeen. Näin ollen aion tehdä joitakin tarkistuksia, toivottavasti siitä on hyötyä ihan samassa linjassa kuin herra Deskin asia käsitteli. Tietenkin haluan ottaa mukaan maataloussektorin Junckerin suunnitelmaan, josta se tällä hetkellä vielä puuttuu. Dziękuję pan Kiitoksia, edustaja Kartin. Thank you, um, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle hänen tekemästään työstä. Uskon, että lausuntoa täytyy vahvistaa joissakin kohdin. Tässä pitäisi tietystikin antaa tunnustusta, ei pelkästään maataloussektorille, mutta myöskin maaseudulle ja maaseudun asukkaille ja maaseudun kehittämiselle – tässä suhteessa tekstejä täytyy vahvistaa. Edellisellä kokouksessa mainitsin, että niin sanottu Junckerin suunnitelma, mikäli halutaan, että se onnistuu, kyse ei ole ollut pelkästään siitä, että annetaan rahaa käyttöön, niin kuin on todettu, vaan samoin täytyy varmistaa myöskin, että rahata ohjataan, kohdennetaan ei pelkästään niille maille, jotka kaikkein eniten kärsineet kriisistä, vaan myöskin niille alueille, jotka eniten ovat kärsineet. Useimmiten Todennäköisesti kyse on maaseutuyhteisöistä, jotka ovat kohtuuttoman paljon kärsineet politiikasta, jota on pistetty täytäntöön kriisin vuoksi. On tärkeää myöskin, että meidän valiokuntamme lausunnossa painotetaan sitä, että säästöpolitiikka on kerta kaikkien epäonnistunut. Meidän täytyy myöskin ilmaista valiokuntamme kanta ja todeta, että nyt pitäisi saada suunta käännettyä aivan vastakkaiseksi ja täytyy varmistaa, että mikäli halutaan, että täytyy varmistaa, että Junckerin suunnitelma täytyy perustaa sille, että tuetaan yhteistä hyvää sen sijaan, että luotetaan yksityisiin investointeihin, investointiin, koska silloin tämä palvelee pelkästään yksityisiä sijoittajia, mikä halutaan maaseudun tilannetta edistää ja maaseutuyhteisöjen asukkaiden tilannetta edistää, niin juuri tämä lähestymistapa on tarpeen. Bardzo Kiitoksia, herra Brian. Raises. Puheenjohtaja, vain tällainen pikku seikka. Yksi tavoista, jolla rahoitusta on kerätty esiriin, on ottaa varoja horisontti 2020 osuudesta nämä rahat menevät yliopistoille, tutkimukselle, jolloin edelleen joku osa näistä rahoista on mennyt tutkimukseen. Ja kun mitä tulee yliopistolle maaseutututkimukseen, koillis EU, e, e, englanniksi, jossa minä itse tulen. Tämä on tällainen huoli. Tähän liittyy siis miinuspuoli, kun vedetään rahoja pois e, takia 20 kun käytetään varoja sitten esiriin ja pyritään luomaan työpaikkoja. Ehkä tässä vain siirretään työpaikkoja yhdeltä alueelta toiselle alueelle – joten kierrettäisiin vähän niin kuin kansituolla ja Titanakilla. Ja varoja tarvitaan myös EU 2020 strategian niin mielestäni nämä varat käytetään todella hienosti yliopistotasolla kautta EUn. Ja mielestäni meidän pitää olla varovaisia tässä asiassa ja tarkastella asiaa kyllä uudestaan. Kiitos. Dziękuję pan poseł Flanagan. Flanagan. Um, uh, thank you very much. Kiitoksia paljon. Irlannissa ja kenties muissakin jäsenvaltioissa ihmiset innostuvat, mikäli Euroopan unioni alkaa levitellä rahojaan. Eh, mutta potentiaalisesti tästä saattaa olla jotakin jotain hyötyä, mutta, mutta mikäli kaadetaan tam, vanha tammi ja sitten korvikkeeksi annetaan pari tammen terhoa, niin onko tämä mielekästä? Viime vuonna Irlannin valtio lainasi 500 miljoonaa euroa EKPn painostuksen vuoksi seuraavan neljän vuoden aikana toimitaan samalla tavalla ja sitten viiden vuoden kuluttua joudutaan lainamaan miljardi vuodessa. Pitäisikö tästä sitten hyppiä innosta? Sen jälkeen, kun meidät on ryöstetty, niin sitten mikäli kerjäämme, voimme saada muutaman pennin takaisin. Tämä on suorastaan sairasta. Junckerin ajatus ystävien unionista, unionista, jossa käydään kauppaa osapuolten kesken on sairasajatus. Irlanti on joutunut, ei olisi joutunut kerjäämään rahaa tältä surkealta unelta, ellei meitä olisi ensin ryöstetty. Ensimmäinen ryöstetään, sitten joutuu kerjäämään, että saa jotakin takaisin. Sairasta. Kiitoksia. Edustaja Glesos. Έχω τη γνώμη ότι το θέμα της αγροτικής οικονομίας δεν το βλέπω ongelma maataloussektorilla. Siitä ei ole tarkasteltu oikealla tavalla tähän mennessä. Kuitenkin kyse on talouden sektorista, joka on yksi suurimmista, tärkeimmistä. No, yleisten ongelmien lisäksi, niin kuin metsin hyväksikäyttö ja kalastus, niin ei pidä unohtaa, että on myös karjan kasvatus, se tuot, sinne tulee lihaa ja villaa ja maitotuotteita sitten pitää korostaa, miten tärkeää tämäkin toiminta on. Pitää pyrkiä vakuuttamaan kaikki ne sidosryhmät, jotka ovat tässä mukana ja kaikki EUn toimijat, ne tulisi tukea niiden valtioiden maatalous aloja, jotka ovat talousongelmissa, vakavissa sellaisissa. Kreikan, Kreikan tulee päästä ulos kriisistä, sillä olisi kuitenkin valmiuksia tähän. Tämä tulisi myös sen kautta, että kehitettäisiin sen taloutta maatalousalalla. Tämän takia tulisi tukea Kreikkaa ja erityisesti maataloutta. Tak, ma pan rację, turystyka też wpływa na rozwój obszaru. Kiitoksia. Tietysti matkailu liittyy maaseudun kehittämiseen. Sielläkin on merkitys sitten edustaja Bokovic. E, z intenso mnenja gospoda Dessa se strinjam, se pravi, da se... Kiitoksia, olen samaa mieltä siitä, mitä herra Dess sanoi täytyy pitää selvänä se, mikä on maanviljelyn osuus Junckerin ohjelmassa. Juncker on lähtenyt meille viestin, nimittäin Euroopassa meidän täytyy tehdä enemmän, jotta voimme elää paremmin. Ei ole kyse siitä, että pitääkö säästää vaiko ei. On selvää, että meidän pitää tehdä vielä paljon enemmän. Ja tässä mielessä olen täysin samaa mieltä ohjelman tavoitteesta. Täytyy tukea myös investointeja pitkällä aikavälillä ja niiden pitää saada paljon pääomaa pääomarahoitusta. Erityisesti eh, rahoituskriisissä, kriisin yhteydessä olemme saaneet nähdä, että maataloussektorilla on ollut kaikkein vähiten spekulaatioita tai keinottelua ja vääristymiä verrattuna muihin sektoreihin, mutta tarvitaan kuitenkin perustavanlaatuisia investointeja. Siksi haluaisin tietää nämä varat, joita on käytössä maataloutta varten – Löytyvätkö ne Junckerin suunnitelmasta vai kentästä tästä Hoganin ohjelmasta? Häntähän tänään kuuntelemme samoin mainittiin nuoret viljelijät ja tämä pitää pitää mielessä. Haluaisinkin tietää, tullaanko selventämään tätä tilannetta. Se ei ole nyt kovin selvä vielä. Ja pitäisi selittää jäsenvaltioille, että nämä varat – suunnatta, suuntaako nämä varat viljelijöille vaiko ei, koska toista on todella välttämätöntä pystyä takamaan, että pitkän aikavälin investoinnit koskevat myös maataloutta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata hieman näihin ensimmäisiin huomioihin, joka herra Des teki hän oikeutetusti mainitsi, että alkuperäinen AFSE-linjaus ei sisältänyt mitään maaseutusektoria, mutta samalla pitää onnitella häntä hänen työstään, sillä käytännössä katsoen hänen ehdotuksensa ovat kattaneet tämän valiokunnan näkökannat hyvin itse olen varjoesittelijä niin S- ja D-ryhmän puolesta. Haluaisin mainita muutaman asian. Mielestäni ne kuuluvat tähän hienosäätöön. Eli mm, pitää varmistaa tällainen täydentävyys muutkin, muissakin valiokunnissa tästä on puhuttu, mutta meidän kohdalla kyse on useista välineistä, joten tässä täydentävyys meillä se on ehkä vieläkin tärkeämpää toiseksi. Mitä ryhmämme ehdottaa on, että osuus, sosiaaliosuuskunnat olisivat mukana tässä. Se olisi hyvin hyödyllistä maaseutualueella. Kolmanneksi haluamme korostaa laajakaista aspektia, nimittäin etäisissä, etäisillä alueilla se on hyvin tärkeässä roolissa, vaikkakin hyvin harvassa, ja näin ollen, jos haluamme, että maata, maanviljelijät ja tuottajat ovat mukana EU-taloudessa tosiasiassa, niin laajakaista on yksi sopivimmista välineistä, joten odotan innolla keskustelua ja suhtaudumme myöskin parannuksiin ja totta kai toivomme sujuvaa työympäristöä. Kiitos. Dziękuję pan poseł Nicholson. Pan poseł. Nicholson. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra mietinnöstä. Olin tuossa kokouksessa, joten kuulin hänen alustuspuheenvuoroon. Eurooppalainen strateginen investointirahasto tai Junckerin suunnitelma, millä nimellä se kulkee, on kunnianhimoinen ohjelma, jolla pyritään mobilisoimaan 350 miljardia euroa seuraavien kolmen vuoden aikana. Junckerin suunnitelma ei erityisesti mainitse tosin maataloussektoria. Katsomme kuitenkin, että tässä on myöskin uusia tilaisuuksia meidän kannaltamme katsottuna. Euroopan talousarvion maatalouspuolen ei pitäisi poiketa tästä yleisestä taloudellisesta ilmastosta kansasta ja alueelliset viranomaiset eivät ole tarttuneet tilaisuuteen sijoittaakseen strategisella tavalla maatalouteen. Rahoitusta on, mutta sitä on alikäytetty. Esimerkiksi lainojen käyttö tukien sijaan, kun maataloutta tämä asioita pyritään kehittämään pilarassa kaksi, on ollut kohtuuttoman matalalla tasolla kaudella 2007-2013. Innovatiivista rahoitusväline puolta Juncker haluaa kaksinkertaistaa. Eurooppalainen maatalousrahasto ja maaseudun kehitysrahasto vuoteen 2020 mennessä täytyy hoitaa sellaisella tavalla, ja kun siirrytään kohti tulevaisuutta, strategisten sijoitusten kohdentaminen voi luoda merkittäviä uusia mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseksi ja kasvun ja kansainväliseksi esimerkiksi maitoalalla vuonna. Nyt Tämä 350 miljardia euroa tietystikin on melkoinen summa, mutta ihmiset täytyy saada vielä vakuuttuneeksi siitä, että tämä on relevantti heidän kannaltaan ja myöskin toteutettavissa. Uusiutuenergia, tutkimus, energia ja laajakaista ovat asioita, joita maanviljelijät ilolla ottavat vastaan Maaseutu voi merkittävällä tavalla hyötyä suunnitelmasta mukaan ottana äärialueita. Jossakin määrin todettiin, että tässä oikea käsi mitä sen tekee. Tätä kommentoitiin tai ryöstän yhdeltä annetaan toiselle. Mikäli otetaan raha, jota on erittäin hyvin käytetty hyväksi aiemmin horisontti 2020 ohjelmassa pelkästään siksi, että saataisiin tätä maaseudulle, Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että tästä on merkittävää hyötyä, joten olkaamme hyvin tietoisia tästä puolesta. Lisäksi meidän täytyy esittää kysymys, kuinka tämä sitten nivoutuu niihin ehdotuksiin, joita komissaari on tehnyt eilispäivänä Euroopan investointipankin toimien osalta, koska ovatko nämäkin kilpailuisemmassa keskenään vai täydentävätkö nämä toimien to, toimet toisiaan? Ne ovat kaikki niitä asioita, joita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 suurellisen kunnianhimoisen Junckerin suunnitelman kohdalla. Me tarvitsemme kyllä sitä täällä Euroopassa. Tämä on tilaisuus Euroopalle ja luonnollisesti maatalous ei voi jäädä tällaisen suunnitelman ulkopuolelle, koska me voimme sanoa mitä vaan haluamme, mutta emme voi elää ilman ruokaa, joten kaikki, mikä tällä hetkellä tavalla tai toisella yrittää vaikuttaa tähän suunnitelmaan, olen saanut tämän tyyppisiä tietoja, nimittäin haluaisin ottaa pois rahaa maataloudesta käyttäisi sitten muuhun, niin näiden ihmisten pitää ymmärtää, miten asia oikein on. Ja meidän täytyy pystyä käyttämään varoja, jotta voimme kehittää maataloussektoria. Tämä tarkoittaa sitä, että ei pidä tukea vain uusia tiloja, uusia nuoria viljelijöitä, vaan yhdellä samoin pitää yhdenmukaista tuotantoa, koska tällä hetkellä jos puhutaan vaikka Ranskasta tai Romanista tai Saksasta, niin ei ole kovinkaan vaikea tuottaa. Kaikkein vaikeinta on myydä. Ja näin ollen meidän ei pidä unohtaa tätä tuotannon integrointi-ideaa niin, että viljelijät riippumatta siitä, onko, kasvattaako hän lehmiä vai lampaita, no niin hän tietää, että hänen tuotantonsa menee myös kaupaksi. Hyvät naiset ja herrat, jos saalitte pari sanaa. Euroopan strategisen investointien rahas rahaston pitäisi alkaa keräämään yksityistä pääomaa. Se antaisi tietyt takeet, tiettyä vakautta ja sitten voimme tehdä uusia investointeja. Tämä olisi hyväksi kasvulle ja työpaikoille. Ja kun keskustelussa toteamme, että maataloudella on omat keinonsa, oma huomattava osuutensa Euroopan unionin talousarviosta, joten tässä yhteydessä meidän pitäisi ehdottaa tällaisia mielenkiintoisia tuottavia investointeja niin, että nämä projektit voittaisi tai valittaisi monien projektien joukosta, niin ne olisivat kaikkein houkuttelevimpia, mitä tulee niiden potentiaaliseen kannattavuuteen. Siksi onkin tärkeää, että esitämme jotakin muutakin, esimerkiksi laajakaista internet tai investoinnit, jotka ovat mahdollisia maaseudulla maatalouteen, mutta joihin liittyy myös korkea tuotonaste. Meidän pitäisi täyttää odotteet, jotka liittyvät tähän rahastoon. Kiitoksia. Koska itsekin olen parlamentin jäsen, niin voin tässä tehdä myös kysymyksiä. Kiitos puheenjohtaja. En nyt aio käydä lävitse kaikkia puheenvuoroja, vaan teen pienen yhteenvedon. Kun muistan ensimmäisen puheenvuoron, niin totean, että juuri pk-yrityksiä pitäisi tukea, mutta totesin, että me emme suoraan ole vastuussa tästä puolesta, joten emme voi nyt yksityiskohtaisia lukuja tässä ruveta mainitsemaan. Tiedän monia rakennusalan yrityksiä maaseudulla. Joillakin on 400 työntekijää, joista suurin osa on osa-aikaviljelijöitä. Emme voi nyt tässä lukuja laittamaan, laittaa mukaan, koska me vastaa asioista, joita budjettivaliokunta tai ekonvaliokunta vastaavat. Ja kun on kyse yksityiskohtaisista huomioista tai hankkeista, jäsenvaltiot ovat näistä hankkeista vastuussa. Iranisille kollega totesi, että raha virtaa kyllä takaisin jäsenvaltioille ja jäsenvaltiot voivat itse tehdä näitä sijoituksia. Ja mitä Junckerin suunnitelman rahoitukseen tulee? Me valtuusvalikunnassa emme suoraan ole vastuussa tällaisista kysymyksistä. Kyllä minäkin olen huolista, huolissani. Pelkään, että rahaa siirretään paikasta toiseen. Eikä ole mitään järkeä siitä, että raho, tutkimuksilta rahaa ja sitten Junckerin suunnitelmaan siirretään tämä raha, ja Junckerin suunnitelmasta tuetaan tutkimusta. Budjettivaliokunnan pitäisi tällaiseen parlamentissa tarttua. Kaiken kaikkiaan tai pitäisi luoda lisää kappale, jossa todettaisiin, että lisäinnostajat ovat mahdollisia ja sosiaalidemokraattiset kollegani esittivät myöskin toiveensa, että laajakaista verkosto mainittaisiin Pajerissa, jossa olemme hyvinkin pitkälle teollistuneita. Meillä on alueita, joilla ei ole laajakaistaa käytössä, eikä siellä ole myöskään yrityksiä, ja sinne ei voida luoda työpaikkoja. Tämä pitäisi olla perusedellytys investoinneille – ja mitä maaseudun kehittämiseen tulee, niin maaseudun kehittämiseen on miljardeja käytössä, enkä toivo, että tämä raha siirretään näistä toimista pois. Jotkut toimet kuuluvat jäsenvaltioille ja jotkut toimijat vaikka myöskin kilpailun edistämiseen. Se, että komissio ei edes mainitse maataloutta, tätä minä en ymmärrä, koska ilman maataloutta ei maaseudulla ole minkäänlaista kehitystä. Ja mikäli palaan vielä kotiseudulleni Bayeriin, meillä on vahvaa autoteollisuutta ja myöskin kone, konerakennusteollisuutta, mutta suurin osa työpaikoista myöskin Bayerissa on edelleenkin sellaisia, että kyse on maaseudun elintarvituotannosta konerakenteilla ja autoteollisuuden suuremmat liikevaihdot, mutta suurin osa toimiikin maaseudulla, maataloudessa. Meidän täytyy myöskin maatalouden ja mm, kautta varmistaa, että työpaikat pysyvät ja luoda uusia työpaikkoja Eurooppaan. Maaseutu ja maanville täytyy todellakin mainita. Kaikki ovet ovat avoinna sille, että tulevaisuudessa Junckerin suunnitelma auttaa myöskin äärialueita, epäsuotuisia alueita ja maaseutualueita yksityiskohtaiselle tasolle meidän ei kantaisi mennä, koska sitten tämä vain heikkenee tämä teksti. Mutta tässä kaikki mahdollisuudet ovat kyllä vielä olemassa, että hyötyä jonkinlaisuudesta myöskin meille. Tarkistusten jättöaika on jo 25. toukokuuta kello 17. Mikäli joku haluaa vielä tehdä pienen täsmennyksen, niin ilo mielin olen valmis sitä tarkastelemaan 25. maaliskuuta. Viimeistään tarkistukset täytyy kuitenkin jättää. Pana wypowiedź świadczy o tym, że dobrze się stało, że to właśnie Pan... Niin, mitä kerroitte osoittaa, että oli te, te teette hyvän aloitteen tässä asiassa, että laaditte lausunnon, koska juuri tämän tyyppistä ajattelua odotammekin. Olemme kovasti kiitollisia tästä työstänne. Ja nyt haluaisin muistuttaa teitä, mitä herra Desio sanoikin, tarkistukset huomiseen mennessä kello 17 mennessä. Meidän keskusteluamme, keskusteluamme on ollut seuraamassa komission edustajat. Kiitoksia teille ja uskon, että nyt voimme siirtyä uuteen kohtaan esityslistalla kohta 12. Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentäminen sekä direktiivin 2003-35-EY e muuttaminen esittelijä, valmistelija Jan Häytemo. Ja puhumme tästä lausuntoluonnoksesta komission, koskien komission direktiiviehdotusta. Vastuuvaliokunta on ympäristöasioiden valiokunta. Tiedämme, kuinka tärkeitä kysymyksiä nämä ovat ihmisten kansanterveyden kannalta ja miten tämä vaikuttaa eh, ihmisiin ja ympäristöön, tämä tulee ilmasaasteisiin. Tämä uusi direktiivi tulee täydentämään aikaisempaa ja korvaa sen samanaikaisesti. Täällä on velvoitteet päästövähennyksistä. Niitä pitäisi soveltaa vuodesta 2013 eteenpäin, tietysti mitä tulee metaan ja ammoniakkiin ja muihinkin, mutta ensin valmistelu, olkaa hyvä. Dear colleagues, um, this is... Kiitos puheenjohtaja, arvon kollega. Tämä on erittäin tärkeä asia. Julkus 2013 komissio teki ehdotuksensa, joka liittyy kansallisiin päästövähennysvaatimuksiin NEP-ohjelmaan. Vuonna 2014 hyvin paljon oli epäselvyyttä, eteneekö komissio sen suhteen ja miten se etenee. Nyt selkeyttä on saatu. Euroopan parlamentti on tärkeä tehtävä nyt ajantasaistaa tätä direktiiviä ja asettaa tavoitteet tuleville vuosille. Jatkuva keskustelu ilman laadusta on sellaista, jossa eri sektorit ovat mukana ja erilaisia näkemyksiä on esitetty sen suhteen, kuinka määritellään realistiset tavoitteet ja sellaiset, joita kaikki osapuolet voivat noudattaa. Vuonna 2001 NEP-direktiivi johti siihen, että maataloussektori erityisesti mainitaan yhtenä sellaisena sektorina, jonka täytyy merkittävällä tavalla myötävaikuttaa siihen, että päästöjä vähennetään, erityisesti kun kyse ammonikesta ja pienhiukkasista. Ja myöskin metani otettu uutena tässä mukaan. Maataloussektori on tietoinen kyllä tiettyjen ilman epäpuhtauksien aiheuttamisesta ja hyvin paljon ponnisteluita on jo tehty päästöjen vähentämiseksi maatiloilla. Ennen kuin keskustelin mietintöluonnoksesta, ja niin lähetin sen käännettäväksi keskustelun varjoistettujen kanssa siitä, mikä heidän näkemyksensä on ja miten he ovat myötä vaikuttaa asiaan. Ja tämän jälkeen sitten otin esiin mietinnäsi kaksi pääasiallista huoltani. Ensimmäinen ja tärkein huoleni on metanin mukaanottaminen. Metanipäästöt maatilolta ovat erityisestikin sellaisia liittyvät lanan varastointiin ja myöskin märehtiöiden elintoimintoihin. Komissio on ottanut jo käyttöön, er, on otettu jo käyttöön erilaisia menetelmiä, joilla vähentää metanin tuotantoa esimerkiksi ja lannoitteita ja lannan varastointi on muokattu sen uskon, että metania syntyy vähemmän. 24,5 prosenttia vuonna 2011 saatiin vähennettyä metanin tuotantoa ja 34 prosenttia metania ja viherkasvikuinnepäästöjä syntyi vähemmän lannanvarannoista kuin, varastoista kuin aiemmin. Ja kun otetaan metani mukaan nyt NEP-direktiivin, mikä tehdään tämä jostain ylisääntelyn, koska huomioon, että metani on jo mainittu päätöksessä, koska kyse on kasvihuonekaasusta. Se, että metani otetaan mukaan NEP-direktiivin, tämä vähentää joustavuutta, jota jäsenvaltiolla on tämän taakanjakopäätöksen myötä, ja tämä johtaisi suuriin kustannuksiin. Lisäksi Viljelijöille pitäisi antaa tunnustusta siitä, että kasvihuonekaasupäästöjä on jo vähennetty maatalouden puolella, varsinkin hiilidioksidipäästöjä. Ja kun märkätään hiilisykliä, hiilen kiertoa, niin meillä on pysyviä kesäntoalueita esimerkiksi. Tämä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tästä pitäisi palkita. Ja sitten eläinten laiduntaminen. Me tiedämme, että tehokkain tapa vähentää metanipäästöjä on pitää märehtiä sisätiloissa sen sijaan, että ne ovat laitomilla. Tämäkin täytyy ottaa huomioon. Näistä syistä olen päättänyt esittelenä poistaa metanipäästövähennykset ja häntä koskevat velvoitteet, koska tästä syntyisi liikaa kustannuksia ylisääntelyä viljelijöille, mutta kasvihuonekasvujen päästöjen vähentämiseen voidaan myötävaikuttaa joustavalla tavalla, tehokkaalla tavalla ilman, että maaseutu maataloustoiminta heikentyy. Toinen sekä liittyy ammoniakkiin. Tässä voidaan havaita, että komissio on tehnyt ehdotuksen normeiksi vuodelle 2020 ja 2030. Olen saanut 2030 normeista, mutta 2020 vaatimukset ovat hyvin tiukat. Haluaisin muistuttaa myöskin siitä, että jo vuonna 1999 päästöt EU-ssa saatiin vähennettyä miltei 30 prosentilla hiljattaisten Eurostatin laskelmien mukaan. Nyt meillä on perusvuotena 2005 vertailuvuotena ja 1999-2005 tehdyt ponnistot joistakin jäsenvaltiossa on jätetty huomiota tässä suhteessa. Kaikissa jäsenvaltioissa ei ole tehty niinkään paljon parannustoimia. Jotkut jäsenvaltiot ovat hyvinkin paljon satsaneet siihen, että vähennetään ammoniakkipäästöjä. Joten tästä syystä olen poistanut 2030 normit, mutta todennut, että toivon, että komissio teki suuren ehdotuksen, joka koskisi päästökattoja niin, että ottaisiin huomioon 99 perusvuosi ja otettaisiin myöskin huomioon ne ponnistelut ja saavutukset on saatu aikaan 99 vuoden jälkeen niin, että luodaan tasavertaiset toimintamahdollisuudet ja sellaiset tavoitteet kaikille samalta, joihin voidaan myöskin päästä. Tässä oikeastaan kaikki tässä vaiheessa. Muutama pieni seikka vielä, mutta minulla olisi, mutta nämä ovat kaikkein tärkeimmät seikat ja ilomielin kuuntelen teidän kommentteja ja keskustelen teidän kanssanne. Dziękuję. Pamiętajmy, że komisja... Kiitoksia. Pitää muistaa, että vastuuvaliokunta on Envi. Se äänestää meidän lausunnostamme ja tarkistuksestamme. Hyvät naiset ja herrat, minuutti per henkilö. Robert Ancilo. Mulțumesc, domnule președinte. Stabilirea unor obiective... Kiitos, puheenjohtaja. No, ne tavoitteet, jotka liittyvät ilman puhtauksiin, jos ajatellaan siis näiden päästöjen vähentämistä ovat aina olleet meille tärkeä asia. Kuitenkin ei pitäisi unohtaa, että ehdotetut toimenpiteet ne eivät saa tarkoittaa äh, liian korkeita kustannuksia ja ne eivät saa lisätä hallinnollista taakkaa. Sitoumukset, jotka liittyvät Göteborgin pöytäkirjan ja siirtyvät tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia ottaen huomioon talouden nykyinen kriisi. Tarvitaan mittavia taloudellisia ponnisteluja, jotta kunnioitettaisiin näitä tavoitteita. Vieläkin kunnianhimoisemmat tavoitteet, jos pohditaan vuotta 2030, ovat valtava haaste monille jäsenvaltioille. Samalla tarvitaan lisäponnisteluja pitää valvoa ja vähentää päästöjä, mikä saattaisi vaarantaa nämä toimenpiteet. 2030 toimenpiteet, niitä pitäisi heijastella paremmin kansallisia tasoja ja meidän, kun, meidän pitäisi laskea näitä tavoitteita. Niiden pitäisi, ei pitäisi olla pakottavia, ja suunta ei voi olla lineaarinen vuotta 2020-2030, että olisi välitavoitteita 2025, sillä vaihteluita on valtavasti, jos pohditaan näiden päästön vaikutuksia, joten valtioiden ja sektoreiden välillä on muun muassa paljon vaihtelua. Samalla pitäisi poistaa nämä välitavoitteet tai tarvittaisiin vain vapaaehtoistavoitteet. Kiitos jednominutowe wystąpienia, a później jeszcze mamy jeden... Yksi minuutti vain, koska meillä on vielä yksi mietintäkin jäljellä. Herra Brunner. As the um, shadow rapporteur. Puheenjohtaja ympäristövaliokunnan varjoesittelijänä ottaisin sille muutaman asian. Tietysti ilmasasteet ovat todella kal- tulevat kalliiksi, 400 000 kuolemaa voidaan laskea tämän syyksi vuodessa ja sitten myös taloudelliset kustannukset, jotka liittyy saasteisiin jopa 140 miljardia euroa vuodessa, joten tämä ei ole mikään pikkuasia suinkaan. Ja maataloudella on oma osuutensa, että sinne tulee ammoniakkaan 1 prosenttia tulee tiloilta ja pelloilta, ja jatkuva direktiivin tarkistaminen ei tarkoita sitä, että rangaistaan viljelijöitä, vaan kyse on siitä, että maatalous antaa oman panoksensa globaaleiden tavoitteiden puolesta, kun pyritään taistelemaan ilmansaasteita ja ilmastonmuutosta vastaan. Ja ehdotettu päästötavoite, ne ovat vain väline päästä tähän tavoitteeseen. Näin ollen suuntaviivat suositukset ja hyvän maatalouden käytänteet yhdessä saavat aikaan hyvän liitteen kolme tähän direktiiviin, antavat ymmärtää, että he haluaisivat, haluaisivat konkreettisia suuntaviivoja, mitä voisivat rajoittaa metaani, ammoniakka, ja pienhiukkaspäästöjään, eikä vain tavoitteita. Ja tämä onkin varsin myönteistä, että kun näin rakentavalla tavalla toimitaan, niin me voimmekin saavuttaa huomattavia vähennyksiä maatalouspäästöissä. Tämän takia lausuntoluonnos ikävä kyllä ei hyödy tästä sattumasta, että poistaisiin metanin päästötavoitteet ja samoin ammonian tavoitteet ilman rakentavaa viestiä sektorille eh, on huono merkki, näin ei voida parantaa ilmaston ilmanlaatua maaseudulla ja muualla ja parantaa näin myös elinoloja. Puheenjohtaja, no metanin mukaanotto soveltamis alaan, nopsa aikaan huolenaiheita kasvattajissa. Valmistelija hoitama ehdottaa, että tämä ei otettaisi huomioon direktiivissä, jos ajatellaan kansallisia päästöjä. Minä kannatan heitä tässä edussa täysin, ottaen huomioon, että kasvattajilla valitettavasti ole mahdollisuuksia vähentää näitä metaanipäästöjä luonnostaan sillä usein on kyse alueista, jossa on metsiä ja puita, joilla on hyvin tärkeä, jos ajatellaan hiilin, hiilen sitomista. Ja haluaisin sanoa, että jos ihmisen aiheuttama metaani suljetaan direktiivin ulkopuolelle, niin se saattaa vahingoittaa alueiden tasapainoa. Pan Thank you. I fully support what Mr. Kiitos. Toin täysin sitä, mitä herra Häytämä ehdotti. Metani pitäisi ottaa kokonaan pois tämän asetuksen tai direktiivin soveltamista, että millä meistä kutsutakaan. 500 vuotta sitten planeetalla oli valtavasti villejä, märehtiöitä Afrikassa, Euroopassa ja kaikkialla. Ne tuottivat metaania se tosiasia, että nämä eläimet nyt on kesytetty, ei tarkoita sitä, että metani olisi paha kaasu. Monet eivät tiedä, että yksi suurimpia metanin tuottajia maapallolla ovat sademetsät. Se on organista aineesta, joka hajoaa veden ja mm, siellä on paljon vettä ja hyvin lämmintä. Mikä näyttää metallista pitäisi kaataa kaikki sademetsät? En var- olen varma, että vihreät eivät tätä halua. Tämä ehdotus, että viljelijöiden pitäisi vähentää metanipäästöjä, käytännössä tarkoittaa sitä, että niiden täytyy vähentää karjan päälukuja. Tätä emme voi hyväksyä. On poseł Glezos. Ε, καταρχήν θέλω να σημειώσω ότι δεν συμφωνώ με... Puheenjohtaja, haluaisin sanoa, että en ole samaa mieltä käytetyistä termeistä. Saastuminen on li, pilaantumista, likaantumista ja sitten toisaalta sairastumiset ja infektiot. Ne ovat kaikki eri asia. Infektio syntyy ihmisorganismissa. Näin ollen en ole samaa mieltä tästä terminologiasta. No, nyt voimme keskittyä tähän aiheeseen eri tavoin. Toisaalta voimme kasv- äh, lisätä metsitystä niin, että ilmasto voi palautua luonnollisella tavalla. Toisaalta voidaan käyttää puhtaita energialähteitä, jottei edelleen jatketa tätä ilmaston saastuttamista. Ja, ich, Edustaja Hauslen. Aina, ich fand das sehr... Minusta näytän mielenkiintoista kaiken kaikkiaan, että sanotaan, että pitäisi sarvetet kaataa. No, ei tällaista keskusta kukaan ymmärrä, hyvät naiset ja että tietystikin kyse on tärkeistä toimista. Maan talouden täytyy kantaa oma kortensa kekoon päästöjen vähentämiseksi. Ja kun on kyse karjan kasvatuksesta, niin ammonekkia ja metania syntyy, mutta se keskittyy tietylle alueelle. Täytyy katsoa, kuinka tilanteen tilanta voidaan korjata. Ei kaikkea voida pelkästään teknistä, teknisesti ratkaista, vaan koko järjestelmä täytyy tarkastaa kokonaisvaltaisesti. Ja kestävä maatalous ja ympäristöä suojeleva ja säästävä maatalous täytyy ottaa erityishuomioon niin, että lehmiä yksinkertaisesti vain mallin puolella niin, että ei enää tuota metaania. Tietystikin eläintuotanto, mikäli eläimet ovat laitomella, tuottaa hyvin paljon päästöjä, varsinkin kun se intensiivistä tuotannosta. Ja myöskin eh, rehun tuotanto tässä on oma osatekijänä. Sitten tämä kansallisia päästörajoituksia koskeva direktiivi. Sitä tehdään yhteis- rintarinnan myöskin nitraatidirektiivin kanssa. Meidän on kokonaisvaltainen lähestymistapa. Loppujen lopuksi täytyy tarkastella, että kestävän maatalouden järjestelmät äh, ovat niitä, jotka kaikkein vähiten vähentävät päästöjä. Proszę Państwa, mamy Proszę nie... herrat, nyt listalla on vieläkin enemmän ihmisiä. Pyydän olemaan ylittämättä minuutin puheaikaa. Eh, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ensin. Haluaisin ottaa esille, että teollinen maatalous ja sen malli ei sovi yhteen, jota tuetaan YMPssä ja se ei sovi il- ilmanlaadun kanssa yhteen. Pitäisi miettiä, ei pitäisi miettiä vain tuotantomuotoja, vaan myös miten äh, pidetään kaupan näitä tuotteita. Peruselintarvikkeet, kulkevat päivittäin tuhansia kilometrejä. Tämä vaikuttaa tietenkin ilman laatuun, niin nyt haluaisin sanoa pari kysymystä vielä lisää. Ensinnäkin meidän pitää arvottaa PK-maanviljelystä maalla. Tämä on erittäin tärkeää. Tätä kautta voidaan myönteisesti vaikuttaa tilanteeseen. Myös tapa, miten eläintiä kasvatetaan, meidän pitäisi estää suuret eläinkeskittymät tämänhetkisessä teollisessa mallissa, jota tuetaan maatalouspolitiikan kautta. Edelleen haluaisin ottaa esille sen, miten, miten voitaisiin käydä lähikauppaa ja käyttää lähituotteita. Sitten vielä sanoisin, että me tulemme teke- tekemään siis tarkistuksen näistä kysymyksistä jatkossa. Kiitos. Kiitoksia rouva Eero Uoso. Kiitos puheenjohtaja. On ertonta, jos ajatellaan perinteistä eh, naudanlihan kasvatusta muun muassa, että tämä metaani ei kuuluisi soveltamisalaan. Direktiivi menee nyt lobien, lobajen suuntaan, keskittyy siihen, että Tämä päätös on minusta hyvä. Meidän pitäisi mennä pidemmälle ja kysyä yhteisesti, että ma- maataloutta ei käsiteltäisi tästä näkökulmasta. Lisäisin, että jos suositaan teollista kasvatusta, se ei tule tätä asiaa ratkaisemaan. Kiitos. Dziękuję, pan poseł Des. Kiitoksia sitten herra Des. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain. Minun ryhmäni tukee sulta osin herra Häytämän linjausta. Kiitän siitä, että kaikki tarpeet on otettu mukaan yhtäältä. Tarkastellaan sitä, miten voidaan vähentää ilman epäpuhtauksia, mutta samalla varmistetaan maanviljelijöiden toiminnan elinkelpoisuus Metani ei tänne kuulu. Hyvä Martin Hoisling. En halua toistaa sitä, mitä täällä on jo sanottu, mutta tosiasia on, että suur, suurimmat metanipäästöt tulevat suoalueilta. Eikä suoalueita siksi ryhdytä kuivaamaan, vain metanipäästöjen vähentämiseksi. 200 miljoonaa nautaa Pohjois-Amerikassakin aiheuttavat metanipäästöjä. Toivon todellakin, että Häytemän lausunto menee läpi valiokunnassa. Ja, vielen dank. Also, äh, natürlich erstens... Jaar. Ensinnäkin maanviljelijöiden täytyy kantaa kortensa kekon tämän avoin oikein. Ja on myöskin oikein, että metani pitäisi ottaa tästä pois ja ammoniakin suhteen pitäisi asettaa realistisista tavoitteita kolmanneksi. Tarvitaan intensiivistä dialogia ympäristövaliokunnan kollegoiden kanssa asioiden selventämiseksi. lehmä laitamalla aiheuttaa metanipäästöjä. Pitää tästä koittaa pois laitamalta ympäristön valiokunnan kanssa tehty yhteistyötä. Kyse, pelkästään maatalou- kyse siitä maataloudesta halutaan tehdä pelkästään teknistä toimintaa. 10 000 nautaa, mikäli on niin metani voidaan tietysti ottaa talteen. Meidän täytyy varmistaa, että ympäristöä suojaava ja eläinten hyvinvoinnista vastaava maatalous edelleenkin on elinkelpoista. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun varjoesittelijänä erityispuhun lyhyesti. Metani tietysti, metani pitäisi rajoittaa, kun ajatellaan joustovaroja. Pyytään vähentämään myös kasvonekaasuja. Tässähän on kyse turhasta lisäsäänt, turhasta sääntelystä joka edustaa komission pyrkimyksiä ja puheenjohtaja Tilmermansenin kunnianhimoa. Ja kun on kyse metaanivelvoitteesta, mitä tämä tarkoittaa? Ensinnäkin joko vähennetään tätä, näitä päästöjä Euroopassa, kun ja, ö, tässä tämä oli sojanviljelykseen tai sitten le- lehmin ja karjan kasvatus koko Euroopassa sitten kuitenkin äh, lehmät laiduntavat monissa muissakin maissa ja sitten pitäisi hyödyntää laidun maita. Tämä on suuri teema ja tämä liittyy päästöihin ja luontoarvoihin. Eläinten hyvinvointi on tässä tärkeää, mutta tämä kaksinkertainen metanisääntely e, estää sen, että käytäisiin ruohoa rehuna, mitä tulee uuteen maatalouspolitiikkaan kaikkein kestävämpi, kestävämmät rehun tuotantoihin pyritään nyt rajoittamaan. Kiitoksia. Dorsman. Tuen häytämän ehdotusta, että meitä pitäisi ottaa pois soveltamisalasta, mutta meidän täytyy olla realistisia. Herra Hoisling, teidän ympäristöystävänne lehmänne tuottaa yhtä paljon metania kuin ei-ympäristöystävällinen lehmä. Siksi uskon, että meidän täytyy ottaa realiteetit huomioon Euroopassa, katsoa sitä silmiin. Nyt on sanottu, että maitokiintiöt poistetaan ja tiedetään, että tästä tulee lisää lehmiä Eurooppaan ja lisää metanipäästöjä. Tämä on suorastaan naurettavaa. Ja Anju ehdotti, että äh, salivetsät kaadetaan ja toinen edustaja ehdotti, että täytyy kuivata suoteita metanipäästöjä päästössä päästään eroon, mutta täytyy ottaa huomioon, että luonnossakin on eläimiä, jotka tuottavat metaania, ei pelkästään kotieläiminä. Kiitos. Niin kuin aina vaikuttaa siltä, että on hieman sekaannusta EUn politiikassa. Meillä on kummallinen tilanne Irlannissa, jossa pyritään saada frakkaus, eli tämä vesisärötys läpi ja samalla halutaan lopettaa viljely on ymmärtänyt, että ympäri Eurooppaa anaerobinen prosessi on melko yleinen, mutta toivottavasti Irlannissa sitä ei ole kovinkaan paljon, että ehdottaisin, että tapana keventää sitä edistettäisiin anaerobista tätä prosessista, eli hapettumista. On hieman kummallista, että on pohdittu vesärrytystä ennen kun on katsottu sitä, mikä olisi aivan suoraan siinä edessä. Kiitos. Dziękuję. Pani e, dyskutował pan z panem posłem sprawozdawcą. Pani... Mielestäni te keskustelette tässä edustajan kanssa. Sitten edustaja Kasakampo. Kiitos puheenjohtaja. että eh, maataloussektorille ja biodiversiteetillä ovat suuret yhtäältä kyseen suorista päästöistä, typpi- ja rekkiyhdisteistä, mutta kyse myöskin epäsuorista päätöistä, jotka johtuvat äh, veden vähyydestä ja metsien kadosta. Kaikki teolliset sektorit, äh, kaikista teollisista sektorista karjan kasvatus on suuren kasvihuonekaasujen aiheuttaja. Siksi katson, että on vastuuntunnotonta nyt pyrkiä siihen, että metaani ja ammoniakki otettaisiin pois päästönormien soveltamisalasta. Dziękuję pani poseł. Po, po... Kiitoksia. Ja nyt haluaisimme kuulla komission edustajaa herra Thomas Verhoyer. Pyydämme teitä esittämään lyhyesti teidän kannanottonne. Chairman, thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Häytämä teidän tekemästänne työstä. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvää huomenta. jo muutamia tärkeitä lukuja ja faktoja on esille. Aikarajoitusten takia en ehkä halua täysin käydä näitä kaikkia kysyä läpi, mutta 400 000 kuolemantapausta johtuen ilmansaasteesta ei ole mikään pikkuasia Euroopassa. 9 miljardia euroa vuodessa menetetään valtavasti työpäivien vasta 15 miljardia tuotannon menetyksinä. Osonisaasteet johtavat myös noin kolmeen miljardiin vuodessa. Ilmapaketti ja tämä strategia ja NEC erityisesti pyrkivät vähentämään ilmansaasteiden vaikutuksia 50 prosentilla 50 vuoden kuluttua. Ja tähän liittyy, tähän tarvitaan, tässä tarvitaan paljon toimia. Ne kattaa monet saastet, moniakin metaanin muun muassa. Ja tässä yhteydessä me olemme panneet merkille tämän valiokunnan huolet ja esittelijän kannatut erityisesti, mitä tulee ammoniakkiin ja metaanin. Ensinnäkin metaanista pitää muistaa, että tämä on tärkeä maatason otsonin aiheuttaja. se vaikuttaa kansanterveyteen, kasvillisuuteen ja se on kasvihuonekaasu. Siksi on tärkeää tarkastella näitä vaikutuksia samanaikaisesti. Tämän tarkoituksena en ole kaksinaista sääntelyä. Itse asiassa olemme yrittäneet olla todella varovaisia, ettei kaksinkertaista sääntelyä, jotta sovitettaisiin nämä politiikan alueet yhteen. On tärkeää pitää metaani mukana direktiivissä varmistaa myös se, että metaanista puhutaan kansainvälisellä tasolla silloin, kun on kyse yleensä ilmaston saasteista. Metania tulee paljon myös EUn ulkopuolelta ja se vaikuttaa meidän otsonikeskittymiimme. Sitten lopussa vähennystavoitteet olemme jo todenneet eri ryhmissä, että olemme valmiit olemaan avoimia ja teemme läheistä yhteistyötä ilmastokollegoiden kanssa ja pohdimme, mitä voimme tehdä olemme pohtineet näitä nolla kustannusvaihtoehtoja, että kyse ei ole vain maataloudesta, koska paljon tulee muualtakin kuin maataloudesta. Ammoniakin kohdalla tämä on ehkä huomattavasti merkittävämpi lähde. Ammoniakki jo pitkän aikaa on tiedetty tärkeäksi pienhiukkasten aiheuttajaksi, että kaikki muistatte, että WHO on ilmoittanut ilmansaasteet karsinogeniseksi aineeksi. Ja me olemme nähneet todisteita viime päivinäkin Pariisissa ja Pohjois-Ranskassa yleensäkin, missä on ollut tällaisia saastehuippuja ja tämä on johtanut siihen, että on kielletty puol- autojen, on rajoitettu autojen käyttöä vielä prosentilla. Ja viime vuoden analyysit tiedämme, että saastehuipput 50 prosenttia liittyvät ammoniakasta, joka johtaa siitä, että levitetään lantaa pelloille talvikauden jälkeen, jolloin lanta on tullut varastoituna. Me tiedämme, että on haluttu, että suhtauduttaisiin realistisesti asioihin ja laskettaisiin uudestaan tavoitteet, niin että olisi yhtäläiset mahdollisuudet toimia kaikkien kohdalla. Käytämme hyväksi menneisyyden kokemuksia. Me emme halua, että 2025 tavoitteessa tulee turhan sitovia se, mitä on jo tehty, voimme kyllä selittää nämä syyt. Komissio on uudelleen laskenut luvut liitteessä ja julkaisimme nämä luvut. Tammikuussa ehkä olette panneet merkille, että myös ammoniakkitavoitteet sopeutettiin ja tässä on laskettu 27-25 prosenttia on myönnetty, että nämä levittyvät kautta jäsenvaltioiden ja olemme tarkastelleet myös kansallisia kasvuskenaarioita nähdäksemme, liittyvätkö nämä, ovatko nämä tavoitteet vieläkin saavutettavissa tässä kasvutilanteessa ja suhtaudun tähän myönteisesti paitsi parissa kohdassa. Silloin täytyy myöntää, että esimerkiksi Unkarin kohdalla jos otan 71 prosentin lisäystä karjan kasvatuksessa, niin todennäköisesti tätä asiaa pitää kyllä tarkastella vielä uudestaan sitten. Myönnämme, että on syytä olla huoleen. Me olemme kuunnelleet eri tahoja ja käymme dialogia ja myös jatkossa tulemme näin tekemään. Sitten vielä otettiin sillä lukuisia eri kysymyksiä. En nyt ehdi niitä kaikkia käymään läpi, mutta jos teillä on vielä lisää kysymyksiä meille, niin suhtaudumme kyllä tähän avoimesti ja odotamme. Olemme esittelijänä muiden käytettävissä milloin tahansa myös jatkossa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiittäisin tästä yhteistyöhalun ilmauksesta, niin sitten esittelen vielä ihan lyhyesti. Yes, thank you, Chair, and thanks a lot, colleagues, for your remarks. Kiitos kommenteista, kollegat. Olin iloinen siihen, että useimmat teistä kannattavat valitsemani suuntaa tälle lausunnolle ja on hyvin tärkeää myös puhua kollegoiden kanssa poikissa ryhmissänne ja myös niiden kanssa, jotka ovat envivaliokunnassa. Ja te, käyttäkää samoja argumentteja, käytte täällä tänään omissa ryhmissänne siis. Ja erityisesti metaanin kohdalla tätä on tärkeää korostaa. Kiitos oikein paljon. Totta kai ovi on auki, jos on asiaa vielä jälkeenpäin. Kiitos. Bardzo dziękuję. Przypominam Państwu, że poprawka... Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa teitä, että tarkastetun aikaraja on 30. maaliskuuta kello 12. Silloin tarkistukset sisään kello 12 mennessä ja nyt sitten siirrytään viimeiseen kohtaan esityslistalla tänä aamupäivänä. Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät. Kuten te muistatte, tämä on tärkeä osa 2015 työohjelmaa. Komissio on ilmoittanut, että se vetää, saattaa vetää pois ehdotuksensa ehdotuksensa uudeksi asetukseksi, jos neuvosto ja parlamentti eivät saa aikaan sopimusta puolen vuoden aikana kesäkuun loppuun mennessä, joten kesäkuun asti eri yhteyksissä olemme todenneet, että tässä ei noudateta perussopimusten henkeä. Ja herra Timmermans sitten vastasi, että komissio saattaa vetää pois tämän ehdotuksen. Ja uskon, että Tämä riittää johdannoksi ja sitten herra Hoisling, olkaa hyvä. Tämä on tärkeä aihe, mutta aika on ikävä kyllä varsin vähän. Eh, hyvät kollegat, arvoisa komission edustaja, neuvoston edustaja, talousosuuskomitean edustaja, hyvät naiset ja herrat. Luomuviljely Euroopassa kehittyy nopeammin kuin mikään muu maatausala. Kyse pelkästään siitä, että vaan luomumarkkinat kestävät nopeammin kuin mitkä muut markkinat, vaan kyse on siitä, että kansalaisten kiinnostus kestäviä tuotantomenetelmiä kohtaan kasvoi nopeasti. Biologinen monimuotoisuus ja turvalliset terveiset elintarvikkeet ja eläinten maaperän ja ilmaston suojelu kiinnostavat kansalaisia yhä enemmän. Biologinen viljely on sellainen, joka ottaa mukaan kaikki nämä tavoitteet. Se on jo kaiken kattava, all inclusive sattumaa, että edellisellä kerralla, kun maatalouspolitiikka uudistettiin, otettiin vihreyttäminen periaatteena merkittävän aseman. Kun on kyse luomuviljelystä, siihen liittyy taloudellisia riskejä. Hinta on kyllä korkeampi, mutta hinta kehitys suhteessa maatalous hinnat suhteessa perinteisen viljelyyn eivät kata kaikkia lisää kustannuksia ja valvonta on tiukkaa. Ja pitää työintensiivisestä alasta. erittäin paljon tässä on myöskin kilpailupainetta. Mikäli haluaa siirtää normaalista viljelystä luomuviljelyyn, nämä eri tekijät eivät kannusta tähän. Komission vuosikausia monia vuosia käynyt eri kuulemisia ja ottanut huomioon eri sidosryhmien näkemykset ja komission sisällä eri pääosaston kesken on käyty keskustelua uudeksi, uudesta asetuksesta, joka koskisi ja vastasi paremmin luomuviljan tarpeisiin. Ja sitten ottaisi huomioon haasteet ja riskit. Ja kun kasvien riskeihin viittasin, nämä liittyvät nopean markkinakehitykseen. Tämä johtanut siihen, että kuluttajan luottamuskin on kärsinyt. Tämä on myös mikäli viljan koskevat säännöt, valvonta ja merkintä ja tuonti ja kilpailukyky ovat täysin kunnolla säänneltyinä. Tästä johtuu, siihen, tästä johtuu se, että uusi asetus, joka koskisi määritelmiä, perusperiaatteita, tuotantosäännöksiä, sertifiointeja ja kauppaa, ovat sellaisia, että uusi asetus on tarpeen 27 2009 säännöksestä. eivät ole kovinkaan vanhoja. Maata, luomupuolella on kysytty, miksi tätä vanhaa säännöstä ei muokata uudelleen sen sijaan, eikä miksi täytyy yrittää uuden lain säätäminen, säätämiseen. Komissio on vielä vastannut tähän kysymykseen. Uusi asetus johtaa siihen, että viljelijät ja kaup- kaupankäynti, viljelijän elämä ja kaupankäynti muusta tuli liian monimutkaiseksi. Kotimaassani Saksassa ja myöskin Itävallassa, Pelkomaissa on hyvin paljon vastustusta tätä uutta asetusta kohtaan erityisestikin. Siksi, että uudessa asetuksessa on 30 delegoitua säännöstä, joiden nojalla monet tärkeät osat tätä lakia voidaan myöhemmin määritellä, sitten kun varsinainen lainsäädäntömenettely on saatettu loppuun. Kukaan ei tänä päivänä väitä, etteikö sääntelytarvetta olisi luomualalla Euroopassa, erityisesti kun kuusien on siirtymisen, siitä, että tuetaan siirtymistä kohti luomuviljelyä, mutta kun on kyse esimerkiksi siemenviljasta tai rehoista, tässä täytyy saada varsinaista kunnollista dynamiikkaa aikaan niin, että viljellä on eläimiä ja kasveja käytössään. Ja kyse ei pelkästään siitä, että ei käytetä torjunta-aineita eikä keinolannoitteita, vaan tarkastella myöskin tautien kestävyyttä ja myöskin tuotannon tehokkuutta, toimintamahdollisuuksia. Siksi ei riitä, niin kuin komissio alun perin ehdotti, että poistetaan poikkeukset ja siirtymäajat ja uhataan jonkinlaisilla sanktioilla, mikäli tiettyyn päivän mennessä ei toimita. Varsinkin on kyse siemenvilja- ja rehumarkkinoista. Tätä puolta täytyy edistää, koska 25 vuotta kun on ollut luomuviljaa koskevaa asetusta, siitä tämä asia vielä kunnossa. Hyvin paljon on puutetta vielä siniviljastäkään on sopivaa luomuviljelyyn, eikä löydettävästi rehua ja eläimiä, jotka vastaisivat luomuviljelyn tavoitteita. Työ, mikä pitäisi saada aikaan ja täyttää vielä aukot, joita säännöksissä on. Lisäksi on muitakin ongelmia, joihin komission pitäisi pureutua. Ja komissio on joskus jopa liioitellut. Komissio haluaa ottaa käyttöön erityisiä raja-arvoja, jotka liittyvät luomutuotantoon ja lasten ruokaan. Tässä siis toimii johdonmukaisesti. Tässä on merkittävä ongelma. Kuka vastaa näiden tiukkojen raja-arvojen mukanaan tuomista kustannuksista lasten ruokien suhteen? Vastaako tässä, onko vastuussa luomuviljelijä, kaupankäyjä vai maantieliikenne tai lähellä oleva teollisuus? Ja mikäli on kyse tahattomasta saastumista, joka aiheuttaa naapuriviljelmää, niin kuka vastaa viulutta, kuka vastaa sitten kustannuksista ja seuraamuksista. Tietysti myös on joskus kyse on tahallisesta petoksesta tai laiminlyönneistä maata, luomuviljely, joka ne toimii tyhjiössä, poikkeuksetta, eri säännöksettä, suhteessa ö, tai erota suhteessa perinteisen viljelyn täytyy hoitaa sen mukaisella tavalla. Ja kuluttajan täytyy voida luottaa siihen, että tuote on todellakin luomutuote silloin, kun ne sillä se nostaa. Koska kyse ei pelkästään raja-arvoista. Raja-arvoa pelkästään niin voi asia tällä kuntoon. Luomuviljely on kokonainen prosessi niin kuin totesin, tämä on kaiken kattava all inclusive prosessi. Nyt on se uusi sääntely, jossa on tiettyjä varotoimia, joilla voidaan pyrkiä parantamaan saastumisen estämistä. Ja tätä ho- täytyy hoitaa myöskin kuntoon vastuukysymys jotta huomioon vastuukysymyksiltä kaikki, jotka osallistuvat tämän alan toimintaan ja myöskin vahingon korvauskysymykset täytyy saada kuntoon. Lisäksi toivoisin, että valvonta luomuviljan osalta otetaan se mukaan luomuvilja koskevaan direktiin, eikä tähän pelkästään yleiseen valvontaa koskevaan asetukseen, joka liittyy elintarvikkeisiin. Ja kun on kyse kaupasta ja tuonnista, olen täysin samaa mieltä komission kanssa siitä, että kauppa- ja tuontikysymyksissä täytyy saada muutoksia aika nopeasti. Meillä on komissiolta ja tilintarkastustoimistoimilta, elintarvikasviranomaiselta ja muuta viranomaisilta selkeitä tutkimustuloksia, jotka johtavat siihen, että komission pitäisi nopeasti vahvistaa valvontaa. Olemassa tietoja, tai tietoja tarvittaisiin enemmän, ja pitäisi voida paremmin arvioida petostapauksia. Kansalliset vastuuviranomaisten, kansallisten vastuuviranomaisten täytyy paremmin tiedottaa asioista toisilleen. Ja tiedottaa myöskin komissiolle enemmän eri riskeistä ja tarvittavista toimin, komissio pitäisi paremmin tiedottaa riskeistä ja tarvittaista toimenpiteistä. Meidän täytyy luoda myöskin toimivat sisämarkkinat luomutuotteita varten. Tämä on äärimmäisen tarpeellista. Ehdotaisin myöskin, että luotaisiin jonkinlainen valvonta- ja tarkkailuelin, joka tarkastelisi luomuviljelyalaa. Se keräisi tietoa ja vaihtaisi tietoja ja myöskin tarkastaisi kehitystä siemenviljamarkkinoilla. Ja tarkastaisi myöskin riskejä, joita eri puolilla Eurooppaa pitäisi ottaa huomioon. Tuota, petostapauksista pitäisi voidaan varoittaa. Esimerkiksi yksi esimerkki tästä oli rehuntuonti Ukrainasta. Ja täytyy myöskin ryhtyä johdonmukaisten seuraamuksiin petostapausten yhteydessä. Eli komission palveluiden kannattaa käyty monia teknisiä kokouksia. Ja nyt pitäisi määritellä paremmin tehtävät eri komission osastojen välillä. Koska komissio on hieman vastahakoinen vielä käsittelemättä kysymystä, joka liittyisi mahdollisuuteen perustaa tämä virasto perustaa tällainen virasto. Komissio tässä on varma. Kalastusalalle kyllä luotiin virasto, mutta kalastusala toimii paljon vähemmän henkilöitä kuin esimerkiksi luomuviljelyssä, joten miksei luomuviljely vartenkin voitaisiin luoda tällaista tarkkavälintä. Ei tarvitse mennä yksityiskohtaiselle tasolle. Yksityiskohtia täytyy vielä selventää, mutta aikataulusta toteaisin vielä jotakin. Meillä on hyvin mutkainen, monimutkainen työkenttä edessämme. Meidän täytyy intensiivisesti siihen pureutua ja paneutua. Tietystikin Tämä muuttaa, tämä vaikuttaa meidän aikataulumme. Mietintö täytyy antaa 20. huhtikuuta käännettäväksi. No tarkistukset täytyy jättää viimeistään toukokuun alussa. Tämä tarkoittaa sitä, että heinäkuussa voidaan tarkastaa tarkistuksia ja sitten heinäkuussa valiokunta voi äänestää Tiedän, että komissiolla on suuria paineita, tai komissio painostaa meitä, me jo vaatii, että me hoidamme tämän asian turvavauhtia kuudessa kuukaudessa. Ensimmäinen käsittely on sellainen, että Lissabonin sopimuksen mukaan mitään määräaikoja ei ole annettu ensimmäistä käsittelyä varten. Komissio voi tietysti milloin tahansa vetää ehdotuksensa takaisin. Siinä on siihen oikeus, mutta me teemme työtä sisältöpuolen kriteerien valossa, enkä sen valossa, mitä komissio vaatii meiltä aikataulun suhteen. Komission tehtävänä on hoitaa asiansa. Mikä komissio pitää tärkeänä sitä, että teemme hyvää yhteistyötä ja saamme hyvän tuloksen aikaan. Komission täytyy mukauttaa oma aikataulua meidän toimimme, eikä ryhtyä asettamaan aikarajaa. Minä sanon komissiolle selkeästi, että nyt tämä hyvin epätasapainoinen teksti täytyy saattaa parempaan tasapainoon. Tämä on tärkeää sektorin ja kuluttajan kannalta ja poliittisesti täytyy tehdä työmme, niin kuin jostakin täytyy tehdä, mikä me saadaan tässä ajassa hyvän, vastuuntuntoisen uuden asetuksen luomuviljoja varten, niin mm, asian paneutuminen kunnolla on tarpeellista. Bardzo Hyvät naiset ja herrat, meillä on nyt erittäin vähän aikaa, pyydän pitämään kiinni puheenjohtaja herra Lins. Jedna minuta, only one minute. Minuutti vain. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä Huislingille hänen lausumastaan ja myöskin siitä, että on ottanut jo ennen mietintönsä laatimista muiden näkemykset huomioon. Tämä on erittäin hyvä merkki tulevaa yhteistyötä silmällä pitäen. Jotakin konflikteja saattaa olla ja ristiriitaisia erilaisia näkemyksiä ryhmien kesken, mutta kaiken kaikkiaan tämä, tämän asetuksen osalta on valiokunnassa suuri yksimielisyys siitä, että mitään täysimittaista uudistusta ei haluta luomualaa varten, vaan pikemminkin haluamme kehitystä ja muokata uskoon, uuteen uskoon olemassa olevaa luomuviljelyä koskeva asetus ja sieltä täytyy poistaa heikot kohdat ja tyhjät kohdat niin, että luomusektorilla on hyvä tulevaisuus Euroopassa. Ja voidaan estää tätä alaa kuluttajan edellyttämällä tavalla – Tällä hetkellä ei voida täysin vastata kuluttajien pyyteisiin tai odotuksiin. Kiitoksia hyvästä yhteistyöstä esittelelle ja silloin kun on kyse jäämistä ja torjuntan jäämistä ja valvonnasta, niin tässä suhteessa voimme jatkaa jatkossa yhteistyötä esittelen kanssa. Kiitoksia. Herra Andrew. Oui, merci, président. Je voudrais à mon tour... Kiitoksia puheenjohtaja Minusta puolestani. Haluaisin kiittää esittelijää laadukkaasta työstä, niin täällä on monia asioita, mitkä ovat tulleet esille tässä mietinnössä. En halua nyt niitä käydä läpi tarkistusten kohta, voidaan sitä kommentteja, mutta tietysti olen täysin samaa mieltä tästä yhteydestä ja määritelmästä. Kun ajatellaan maaperää, Tämä tuntuu merkittävältä osuolta tässä yhteydessä sitten tietysti tähän liittyen myös sääntelypuoli. Sää, säädöksistä olen samaa mieltä, mitä on sanottu, pitäisi saada tasapainon delegointisäädösten perussäädöksen kanssa, koska aika on vähän, niin vielä kuitenkin tämän Tämä tämän keskeinen uudistus luomualalla olen kun pyrittäisiin saamaan aikaan erityinen valvontavirasto, se olisi hyvä asia, vaikkakin täytyy voida määritellä tar- tarkemmin sen tehtäviä. Kiitos. Pani posel Sanova, bez podziękowań. Kiitoksia, edustaja Sanova. Eh, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin uskon, että tätä Tämä keskustelu luonnonmukaista viljelystä on minulle erityisen tärkeä kysymys. Pitää ajatella myös pieniä luomutiloja ja suoria, suoraa harjoittama suoraa kauppaa pitäisi säilyttää ja pystyä puolustamaan ö, paikallista siemenvarastoa. Sitten kysymys, joka liittyy liittyvät aineisiin, jotka ovat luvattomia. Mielestäni tämä on jonkinlainen komission yritys saada mukaan GMO-materiaaleja, mitä tulee sitten valvontaan. Mielestäni se valvonnan kontrolli pitäisi olla erittäin tiukkaa, mutta ei kuitenkaan liian puo- byrokraattista niin kuin usein käy tällä hetkellä. Ja mitä tulee kansainväliseen kauppaan, niin olen todella huolissani vaikutuksesta, joka syntyy sitten, kun kasvi, kasvihuonekaasuja syntyy ja minun mielestäni tätä ei pitäisi pitää luomukauppana, jos on kyse uusista elintarvikkeista, joita saattaa tulla markkinoille. Kiitoksia. Zullo. Zullo. Relatore. No. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Minäkin voin sanoa, että olen sitä mieltä siitä, että kaikki toimijat tekevät työtä sen eteen, että saadaan aikaan asetus, joka laittaa kaiken toiminnan keskiöön tuottajan ja kuluttajan luomu on tärkeää. Se edustaa tulevaisuutta, Euroopan tulevaisuutta. Ja jos ei saada aikaan jotakin, mikä sallii sen, että puolustetaan tuotteiden laatua, niin hukataan aikaa. Joten toivon, että pääsemme lopun asti tämän asian kanssa, että saamme aikaan lopputuloksen, joka laittaa laadun keskiöön. Kiitoksia edustaja Sarbu. Kiitos puheenjohtaja. Suhtaudun myönteisesti komission ja siihen, että loppujen lopuksi toivotaan, että saamme selkeämpiä sääntöjä luomutuotanto varten. Kysyntää on yhä suurempaa luomualalla Euroopassa ja kansainvälisesti, mutta kuluttajan luottamus näihin tuotteisiin, sitä pitää vahvistaa. Ja tätä varten tarvitsemme valvontaa, joka ei perustu riskeihin pelkästään, vaan tarvitsemme myös selkeitä sääntöjä, joita liittyy ennakkotarkasteluun. Tämä on tärkeää. Ja pitää avata myös muita markkinoita, jotta voidaan edistää näitä tuotteita ja sanoa, miten terveellisiä ne ovat kuluttajille. Näin on tätä potentiaalia tulee käyttää ja se pitää mainita, kun neuvotellaan kauppasopimuksista Yhdysvaltain ja Japanin kanssa. Kiitos. Kiitoksia déloyale et Epäreilu kilpailu ja petokset nämä estävät luomuviljelyn hyvää kehitystä EU-ssa. Ratkaisut eivät voi kuitenkaan parantaa tilannetta ollenkaan. Siis ne, mitä on ehdotettu, poistettaisiin tarkistukset tällä sektorilla. Tämä heikentää kontrollin tehokkuutta. Sitten työvoimakustannusten dumpaus. Viime vuosina on tehty monia tutkimuksia ja tietyt sektorit käyttävät alipalkattua pimeää työvoimaa, erityisesti vihannesten ehdämien alla. Sitten maantieteelliset merkinnät merkinnöissä, ne ovat vähentäneet luomutuotteiden laatua. On vähän todennäköistä, että tämä todellakin tukee luomuviljelijöitä, mutta on ainakin varmaa, että tätä kautta suuret supermarketit ja jakelu, jakeluyritykset voivat hyötyä tästä ja voivat käyttää enemmän hyväkseen tällaisia, mm, tällaista erityistä markkinarakoa. Kiitoksia ihan lyhyesti. Uskon, että on välttämätöntä parantaa sääntelyä näin ollen. Emme voi menettää tätä tilaisuutta tällä maa, tai maatalouden luomollisella on merkitystä. Se, siihen liittyy myös huomattava kysyntää. Näin ollen tässä välttämättömän tarkistuksen yhteydessä täytyy ottaa yksi tärkeä kysymys esille, mitä minä puolustan, nimittäin pitää säilyttää sekatilat. Haluaisin vielä sanoa, että on varsin tärkeää harmonisoida, kun ajatellaan koko EUta, Tämä nyt luodaan kuitenkin juurista epävarmuutta toimijoille alalla. Sitten, nyt on vielä toinenkin asia, johon ei ole aikaa, mutta mielestäni niin kuin herra Hosling sanoi, meidän ei pidä menettää tätä hyvää tilaisuutta toimia. Edustaja Haasekamp. Kiitos puheenjohtaja. Totean sen, että Komissio haluaa vahvistaa kuluttajien luottamusta luomutuotteisiin. Tämä on yhtään se, mistä tai lähinnä kuluttajat haluavat hyviä merkintöjä ja aloita varmaan siitä, että tuote on luomutuote ja eläinten hyvinvointia on kunnioitettu. Biolo, biologisella alalla, luomualalla on joitakin poikkeussäännöksiä, joita ei kuitenkaan suojata samalla tavalla kaikkialla Euroopassa, joten eläinten hyvinvointinormit eivät ole tismalleen samat kaikille Euroopassa, niin kuin kuluttaja voisi olettaa. Olisi hyvä, mikäli koko Euroopassa olisi yhtenäiset korkeat normit, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin luomutuotannossa. Nyt meillä on hieno mahdollisuus peräänkuuluttaa sitä, että toimitaan eläinystävällisellä tavalla. Esimerkiksi eläinten typist, hän, hännän sarvien typistäminen, kastrointi, ja myöskin se, että voivatko eläimet laiduntaa vai että hyviä säännöksiä tarvittaisiin. ja Säännöksiä tarvitaan myöskin kuljetuksia varten ja myöskin koko luomualaa varten eläinten hyvinvoinnista pitäisi voida pitää kiinni. Eh, no Kiitos. En nyt mene yksityiskohtiin tässä raportissa, sillä siitä on jo keskusteltu. Olemme jo käyneet siis keskustella käynyt kantoja läpi mutta mitä sisäsettelijä sanoi, hän sanoi, että komissio tulee viemään asiaa eteenpäin, mutta parlamentti hyvin epäodotetusti ei salli tätä etenemistä. Se on valitettavaa, sillä se olisi antanut muuten juridista turvaa maanviljelijöille. He tarvitsevat sitä, jotta he voivat tuottaa. Ja tämä sitten lisäisi luomutuotannon kulutusta ja minähän tulen maasta, jossa luomasotaan kaikkein eniten Euroopassa, Espanjasta. Maanviljelijät ja tuottajat ovat huonossa tilanteessa sen takia, että hallinto on lisääntynyt, hallinnon taakka on lisääntynyt. Ja kun meille sanotaan, että tässä niin se huolestuttaa minua kovasti. Muilta osin tiedätte kantani jo, sillä tästä on jo keskusteltu. Apos Nicholson. Nicholson. Kiitos puheenjohtaja. No, kommenttini liittyy siihen, mitä Kerling sanoi, hän on varjoesittelijä. En voi lukea tätä kaikkia tässä lyhyessä ajassa, joten puhun lyhyesti. Hän halusi kiittää esittelijä siitä, että hän piti varjoista ajan tasalla tästä raportista ja hän halusi kiittää työstä ja hän uskoo, että huolenaiheet ovat pitkälti samat. Hän on eri mieltä eikä kannata vaatimuksia sille, että tiloja johdettaisiin tiettyjen sääntöjen mukaan, jos, jolle ei ole pakottavia syitä, ja hän on huolissaan siitä, että tämä heijastelee vain muutamien luomuviljelijöiden kantoja. Kyse on eettisestä valinnasta. Mitä tulee valvontaan, hän on tietoinen keskustelusta neuvostossa. Ja mitä tulee jäännöksi, aineiden jäännöksiin, niin hän on tietoinen siitä, että on näitä luvattomia aineita, joita käsitellään neuvostossa, mutta en nyt puhu siitä sen enempää. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä osa-alue, jolla asiat täytyy hoitaa kunnolla, koska muuten saattaa olla, että luomalta ihmisiä lähtee pois, eikä heitä tule lisää. Ja tämähän on kasvu alaa, koska viime vuosina luomutuotteiden kysyntä Euroopassa on kasvanut nelinkertaiseksi, joten se täytyy hoitaa kunnolla. Minut tulee tahattomaan luomuviljelmien saastumiseen. Nykysanamuoto on sellainen, että mikä tahansa saastuminen, joka on vileen aiheuttama huolimatta siitä, milloin saastuminen on tapahtunut, saattaa johtaa siihen, että viljelijä ei enää voi jatkaa luomuviljelyä. Ja mikäli viljelijä ei voida pitää enää luomuviljelijänä jonkun on kyse petostapauksesta, niin hyvä niin, mutta mikäli on huonosta riskinhallinnasta tai laiminlyönnistä, niin näiden sanktioiden pitäisi olla oikeasuhtaisia. Благодаря, господин председател. Бих искал да обърна внимание на два конкретни аспекта от сегашното законодателство, които трябва да бъдат подобрени, за да се запази Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä kahteen alueeseen, jotta jotta säilytettäisiin luottamus niin Ensinnäkin sertifioinnit. Meidän tarvitsemme sellaisia toimintatapoja, joissa pyritään vähentämään byrokratiaa. Sääntelyssä kuitenkin pitäisi todeta, että riippumatta tilan koosta toimijoiden pitäisi läpikäydä tietyt kontrollit. Näin voidaan varmistaa asiakkaiden suojelu, kuluttajien ja luomumerkinnän luottamus. Sitten toinen kohta, merkinnät. Euroopassa on monia lajikkeita, joita on kehitetty täällä, joten me tarvitsemme merkintöjä, jotka osoittavat alkuperän, siementen alkuperän. Näin voidaan taata, taada, taata laatu ja näin voidaan rauhoittaa kuluttajan mielet. Näin voidaan rohkaista myös tutkimusta Euroopassa. Se jatkossakin voi kehittää uusia lajikkeita. Niin. Uh, if you could come back. No, pyysäisin esittelijä palaamaan kahteen asiaan, jotka huolestuttavat brittiläisiä lomuviljelijöitä tästä tulevasta uudelleenjärjestelystä. Ensimmäinen on se, että vaaditaan tätä non-split holdingia, eli että ei jaeta näitä tiloja, että sen pitää olla joko täysin luomutila tai ei ollenkaan. Britanniassa on suuria tiloja, joissa monilla no, on pääs, heitetty pois näitä luomutiloja ja se luopuvat niistä sitten. Kolikon toisella puolella on vaatimus sitä, että käytetään orga, luomu siemeniä. Jos luomuviljelijä ei saa niitä käyttöön, on kaksi vaihtoehtoa, joko hän menettää tämän luomustatuksensa tai sitten hän ei tuota mitään niin maailmassa on tarpeeksi ruokaa. Voisitteko palata tähän? Kiitos. Dziękuję. Pan poseł Buda, bardzo proszę. Aș pune accent în ceea ce înseamnă linearitatea standardelor la legată ceea ce înseamnă... Aivan yhdistelmän puheenjohtaja, haluaisin painottaa sitä, että Euroopan tasolla täytyy toimia lineaarisesti. Kaikkien luomutuottajien pitäisi olla samassa asemassa. Euroopassa on lainsäädäntöä, joka on suopeampaa joidenkin maiden suhteen kuin joidenkin muiden suhteen. Meillä pitäisi olla johdonmukaisia, homogeenisia ja miksi ei olisi eurooppalaista rekisteriä tuotteita varten, jotta voitaisiin ottaa huomioon ja edistää myöskin rajat ylittävää kauppaa. Ja erityinen virasto luomutuotteita varten on minusta hyvä ajatus. Przedstawiciel komisji Diego Congofano. Sitten komission edustaja. Ei yli neljännettä pyydän. President and thanks to Mr. Hoisling. Ja puheenjohtaja kiitän herra Hoislingia. Esittelee kaikkia muita. Me olemme todellakin edistyneet asiassa puheenjohtaja komissiolla on ollut useita teknisiä kokouksia esittelijän kanssa, jotta voidaan selventää tiettyjä kohteita. Olen iloinen nähdessäni niin varsin äh, tämän rakentavan hengen, joka täällä on vallalla, että me kaikki jaamme kestävän kehityksen, tavoitteen luomualalla. Haluamme varmistaa, että kaikkia viljelijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti yksinkertaisin säännöin. Me haluamme säilyttää kuluttajan luottamuksen luomumerkintään EU-ssa. Luomuala todellakin kasvaa 6-9 prosenttiin vuodessa, mutta suurin osa kasvusta johtuu tuonnista. Ja me kaikki haluamme enemmän kasvua ja työpaikkoja luomualalla, mutta ei vain lyhyellä aikavälillä, vaan myös keski- ja pitkällä aikavälillä. Ja puheenjohtaja ehdotuksena, ehdotus viime komissiolta oli sellainen, että silloin kun komissaari Hogan otti virkansa vastaan, hän sitoutui tarkastelemaan asiaa tuoreella tavalla, ottaen huomioon arvostelut ja komissaari on ollut yhteydessä moniin teihin, ministereihin, esittelijöihin ja monisidosryhmiin ja monet ovat pyytäneet, että pidetään, pidetään kiinni tästä tilanteesta, mitä tulee tuotantostandardeihin. Pitää puhua suoraan. Sektori tarvitsee sääntöjä, jotka ovat harmonisoituja ja avoimia. On tärkeää, että meillä on yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille luomuviljelijöille. Pitää soveltaa samoja säästöjä ja joustoa. Se on kuitenkin se on tarpeen, jotta EU-logo tapkaa saman korkean laadun kaikkien tuotteiden kohdalla samanaikaisesti puheenjohtaja komissio on eri mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka sanovat, että meidän pitää säilyttää tämänhetkinen status quo eikä muuttaa yhtään mitään, puhun ihan suoraan. Ei kaikki suinkaan ole täydellistä luomulla tälläkään hetkellä luomusektori muuten. Siellä on vanhat säännöt, jotka peräisin ennen Lissabonin sopimusta, ja on paljon tilaa yksinkertaistamiselle, ja samanaikaisesti voidaan vahvistaa edelleen sääntöjä ja edistää kasvua ja saada aikaan työpaikkoja. Tätä kautta puheenjohtaja ainakin kolme avainkysymystä, jotka ottaisin esille. Ensinnäkin valvonta haluaisin muistuttaa siitä, että on ollut laaja konsensus siitä, että pitää tehostaa kontrollijärjestelmää ottaen huomioon kokemukset alalta. Sitten suositukset, joita tuo, tuomioista on tehnyt, niitä ei voida mitenkään ohittaa. Kaikkein hiljattaisin tapa tapaus auringonkukka kakusta, kakusta on, tai keksistä on osoittanut, missä väärin voidaan antaa myös tuotteita markkinoilla, jotka ovat petoksia. Pitää yksinkertaistaa sääntöjä, samassa kaikille kuitenkin tarvitaan sopi- tarvittavaa joustoa, näin voidaan saada aikaan vahvempi järjestelmä. Komission ehdotus pyrkii myös siihen, että analysoidaan riskit luomusektorilla. Tämä tarkoittaa sitä, että komissio voi suhtautua avoimesti matalamman riskin kysymyksiin ja sitten ei haluta asettaa uusia taakkoja tuottajille sitten toinen asia tuonti Tällä hetkellä haluamme yksinkertaistamista. Tällä hetkellä 63 valvontaelintä sertifioi tuotteita, tuontituotteita eri säännöillä. Me haluamme luoda yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Tämä johtaa joskus sellaiseen tilanteeseen, missä EUn luomuloko myönnetään tuontituotteille, mutta sitä ei saada, jos tuote on tuotettu EU-ssa. Tällaista ei pitäisi hyväksyä. EU on avoin tuonnille, mutta minkä takia meidän pitäisi hyväksyä logoja kolmansien maiden tuontituotteille? Ja muistakaa nyt vielä sekin, että eh, onko se joskus myös kehitysmaista, luomutuotteissa täytyy tarvitaan samat säännöt, jos haluat käyttää meidän eh, logoamme samanaikaisesti, kun olemme hyväksyneet sen, että kolmansien maiden luomusanto ovat samoja kuin meilläkin, mutta haluamme pitää niistä kiinni ja vahvistaa niitä niin kuin Sveitsissä, Japanissa tai Tunisiassa on tilanne. Mutta kaikissa muissa tapauksissa, kun me haluamme, että tuontituotteet täyttävät samat säännöt kuin EU-tuotteetkin, jos he haluavat pitää kiinni EU-merkinnästä. Lopuksi, mitä tulee torjunta-aineihin, tämä hetken tilanne ei on mahdoton, sitä ei voida hyväksyä. Kuluttajat maksavat korkean hinnan ja silloin tällaista logoa ei saisi käyttää turhin perustein. Kiitos. E, e, Kiitoksia. Haluaisimme pyytää vielä esittelijää lähettämään aikataulun sähköpostitse. Kaksi minuuttia teille. Ja sitten kiitän tulkkeja. Kaksi minuuttia vielä. Eh, Hyvät kollegat, kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Se osoitti, että monessa kohden olemme yhtä mieltä. Yhtä seikkaa haluaisin vielä painottaa, niin kuin Espanjan kollegakin. Tietystikin me tulemme ponnistelemaan sen puolesta, että tämä esitys nyt tehdään, mutta ei käy päinsä, että me, on, että me hyväksymme 30 delegoitua säännöstä – Luotamme kyllä komission, mutta sitten komissio voi milloin tahansa ryhtyä tekemään omaa ehdotustaan ja laatimaan uusia sääntöjä luomuviljaa varten. Ja se voi jatkuvasti asettaa uusia ehtoja. Emme voi hyväksyä tätä. Tällä alalla on oikeus siihen, että seuraavalle kymmenelle vuodelle syntyy toimintavarmuutta kolmeita rekoitua säännöstä. Perustekstin lisäksi eivät lue varmuutta. Tämä maksaa aikaa Tämä, tämä vie aikansa, että asiat hoidetaan kuntoon, mutta toimintakomissio ei, ei toimi tällä tavalla. Ennen kesätaukoa lausunto pitää olla valmiina valiokunnassa. Meillä on jotakin erimielisyyksiä vielä, pieniä sellaisia. Varjostilin kanssa voidaan näitä työstää vielä ja katsoa, mihin päästään. Ja sitten voidaan muodostaa yhteinen kanta, jonka kanssa parlamentti voi mennä eteenpäin kohti kolmikantaneuvotteluita, jotka voidaan aloittaa syyskuussa. Tässä mielessä olen luottavainen ja toivon todellakin, että komissio jatkossakin toimii rakentavassa hengessä ja tekee sellaisen lakiehdotuksen, joka mahdollistaa sen, että luomuala voi kehittyä, eikä, eikä se ole enää tällainen pieni erityisala, vaan se pystyy laajentamaan toimintamahdollisuuksia. dziękuję, dziękuję tłumaczom. Jeszcze raz. Kiitoksia. Kiitän tulkkeja ja haluaisin pyytää esittelijältä vielä tätä sähköpostia aikatauluista. Kiitoksia. I e, przynosimy karty na godzinę 15. Karty pamiętaj. Muistakaa ottaa äänestyskortit mukaan kello 15. Hyvää haluaa.